ja genau. Ich mache dann mal ein Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, erinomaisen hyvää päivää teille kaikille. Olen iloinen, että olette löytäneet paikalle. Tiedän, että on kaikenlaisia liikenneongelmia, koska Euroopan alueella on luonta sellaisessa paikassa, jossa siihen ei ole totuttu ja sen vuoksi on aina lentoyhtiöt, jotka eivät voi lentää. Espanjasta saa myös muita ongelmia kuin lumi. Ja vielä sen lisäksi, kuten kaikki tiedätte, 14.30 on alkanut kolmikantaneuvottelut. Jälleen yksi. Ja siellä on aika monia kollegoita jotka ovat siellä mukana tässä trilogissa. Helga Tryppel, Sidonia, Raimar Pöyke, Anna Jensen, Jörn Fern. Sama koskee tietysti komissiota. Stefan Len ei voi olla paikalla, mutta Sharon tavalla hänet korvataan. Kaikille sydämestä tervetuloa. Me emme ole tehneet trilogin esityslistaa aikataulua. Meillä ei ole siinä syytä. Mutta nyt emme kuitenkaan voineet niin, jos tuosta reagoit olisimme peruneet tämän kokouksemme. Meillä nyt on kuitenkin esityslista, josta todellakin täytyy kunnolla nyt keskustella. jotta voimme päättää tämän horisontaalisen keskustelun, tai ainakin saada se väliaikaisen päätökseen. Esityslista on kaikille tullut. Oletan, että kenelläkään ei ole sitä esityslistaa vastaan mitään huomautettavaa. Katson tässä ympärilleni. Näin ei näytä olevan. Eli esitylista on näin hyväksytty. huolissani jo, että tämä kokous, joka meillä tänään on, on tämän harkintakautemme viimeinen kokous, mikä tarkoittaa, että keskustelemme nyt loppuun asti horisontaaliset aiheet. Ja sen jälkeen on työasiakirjoja, jotka esittelijämme valmistelevat, jotka, ja nämä niin kutsutut reflection-paperit ovat siinä pohjana. Työnä sitten esittelijät työstävät työasiakirjat ennen joulua, jotka ovat sitten tulosta näistä reflection-papereista, keskusteluimme tulosta. Ja siihen liittyy sitten myöskin teidän kollegoiden panos. Esittelijät tekevät siis useita asiakirjoja, esittävät ne kaikki ennen joulua 2010 vuonna englannin kielellä. Työasiakirja eurooppalaisesta lisäarvosta. Sitten 2020 strategiasta ja työasiakirja, joka ilmaisee sen, mitä, mistä tänään haluamme keskustella, nimittäin rakenne, kestoaika ja joustavuus uusissa rahoitusnäkymissä. Esittelijä sanoi samaan aikaan, että hän tekisi työasiakirjan rahoitushallinnosta ja toimeen. Äh, vorlegen will. Und ähm, das will er tun, so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 wir brauchen natürlich zuallererst mal ein bisschen die Analyse der Kommission, bevor wir dann selber ähm, unser Arbeitsdokument äh, veröffentlichen können. Im Januar wird dann... Nyt. No niin, laitteet toimivat taas. Sitten tammikuussa kaikki työasiakirjat ovat käytettävissä kaikilla kielillä. Sen vuoksi Työasiakirjoja julkaistaan nyt ennen joulua jo. On mahdollisuus käsitellä niitä englanniksi joulun aikaan. Ja sitten tammikuussa työasiakirjat tulevat kaikilla virallisilla kielillä. Sitten jos muista valiokunnista kollegat kysyvät, niin sitten on niin, että työasiakirjat tulevat myöskin meidän nettisivustolle. Mehän sovimme aiemmin, että nämä reflektiopaperit ovat meidän työasiakirjoja meille, mutta sitten sen jälkeen nämä varsinaiset työasiakirjat, jotka esittelijät laativat, tulevat meidän kotisivuille tai nettisivulle. Niin, että kollegat muista valiokunnasta voivat niitä käsitellä, jos niin haluavat. Ja tämä tehtiin sen vuoksi näin. Tiedän, että muissa valiokunnissa tietysti keskustellaan kovasti, sehän on selvää. Mutta olemme tehneet tämän näin sen vuoksi, että työasiakirjat välittävät tätä valiokunnan mielipidettä. Ei tietysti kaikissa mahdollisissa kohdissa ole tietysti vielä esittelijän papereita, mutta tietysti olemme varmistaneet keskenämme, että esittelijät ottavat keskustelumme huomioon, niin siinä sitten on paljon laajempi pohja kuin näissä reflektiopapereissa. Ja valiokunnat, jotka sitten haluavat käsitellä meidän työtämme, niillä on sitten laajempi näkemys siitä, että mitä me täällä poliittisen haasteen valiokunnassa ajattelemme. 30. huiskuuta keskustelimme jo työohjelmasta koordinaattorinen kesken ensi vuodelle. Päätimme siitä. Sitten esittelimme tämän päätöksen valiokunnassa. Muutamia pieniä muutoksia on sinne otettu mukaan. Uskon, että sekin paperi on nyt kaikilla pöydillä niin, että kollegat, jotka haluavat käsitellä asiaa laajemmin omissa valiokunnissaan, jos saavat siihen aikaa, niin voidaan sitten kertoa kaikille, mitä teemoja otamme käsittelyyn ja minä päivänä käsittelemme ja lähden sitten siitä, että muiden valiokuntien kollegat voivat nähdä moniakin teemoja sitten, mistä haluavat kommentoida. Sitten olemme päättäneet viime koordinaatin kokouksessa, että haluamme yrittää saada aikaa vielä lisää elementin työhömme niin, että ne asiat, jotka eivät ole katettuna työohjelmassamme, että voimme keskustella niistä keskenämme. Siitä ei ole vielä mitään määrättyä ajankohtaa, Sitten se tulee tähän sektorikohtaisten teemojen käsittelyn aikaan, mahdollisesti 25. tammikuuta tai 1. helmikuuta. Se, joka tämä haluaisi panna jo nyt merkille, niin pitäisi panna muistiin nämä kaksi päivämäärää ja pitää ajankohdat mahdollisesti vapaana kokousta varten. Minä Itse käsittelin työohjelmaamme valiokuntapohjohtajien kokouksessa, esittelin sen siellä Strasbourgissa. Viime kerralla ei pystytty, koska budjettikeskustelu oli juuri silloin, kun valiokuntapohjohtajien kokous oli. Sovin puheenjohtajan kanssa niin, että seuraavalla kerralla saan vähän pidemmän aikaa ja sitten tulee mahdollisesti myös kysymyksiä Ilmaisen jälleen valmiutemme siihen, että tietysti esittelijä minä olemme valmiita siihen, jos se sopii aikatauluumme, että menisimme valiokuntiin, niin kuin viime viikollakin teimme, olimme liikennevaliokunnassa, niin kuin tällä viikolla menemme kehitysyhteistyövaliokuntaan. Jos vielä tulee tarvetta, niin kertokaa meille. Jos se sopii aikatauluumme, niin menemme paikalle. Mutta sanon myös, että itsestään selvästi kaikki kannanotot, kirjeet ovat tervetulleita, jos ne tulevat meille tarpeeksi ajoissa. Jos tulee liian myöhään kannanottoja, kirjeitä, viitteitä, niitä emme voi yksinkertaisesti työstää enää. Senkin sanon sitten ihan selvästi. Sen vuoksi Jos puhutte valiokunnissa, niin suuren työstä, niin teidän pitäisi viitata jälleen kerran siihen, että on tärkeää, että saamme kannanotot tarpeeksi ajoissa valiokunnalta. Sen lisäksi keskustelimme siitä viime koordinaattorin kokouksessa, että minkä rakenteen keskustelumme pitäisi saada. Kutsumme asiasta vastaavat komission jäsenet, keskustelisimme heidän kanssaan heti, vai kutsummeko asiantuntijoita, vai kustakenellisestä vastaavan valiokunnan jäseniä ehkä. On paljon valiokunta-aloitteisia mietintöjä näissä valiokunnissa, joilla kaikilla on oma esittelijä, joskus tietysti myös varjoesittelijöitä tai yhteisesittelijä ja niin edelleen. Kuitenkin päätimme olla sitä vastaan, että tämä nyt virallistettaisiin, koska me haluamme, että me valiokuntana olisimme selville siitä, mitä haluamme, mihin päin haluamme askeltaa. Emmekä sen vuoksi halua toimia liikaa lausuntojen perusteella. Eli päätimme sitä vastaan. siis komissioon. Läsnäolo on tietysti aina varmistettu, että sen lisäksi komission jäseniä tänne kutsuttaisiin, niin, niin mitä heillä olisi meille sanottava ennen niin kuin on virallisia päätöksiä tehty, kuin mitä heidän tiedonannossaan lukee. Ne voi kaikki lukea itse. Sen vuoksi meistä oli tärkeämpää, että me olemme selvillä siitä, mitä asioita haluamme ja eteenpäin ja miten haluamme käsitellä tiettyjä asioita. Jos tästä ei ole muita kysymyksiä, niin tulemme esityslistan kohtaan kolme. Ja sen otsikko on keskustelemme Salvadorin esittelijämme Reflection paperista siitä, että mikä on keskipitkän aikavälin rahoitussuunnittelun kesto. Tiedän, että varmasti jotkut kollegat ovat tulleet valiokuntamme vain sen vuoksi, että voisivat puhua tästä kestoajasta meidän kanssamme. Salvador, voisinko pyytää sinua nyt alustamaan? Kiitos. <clears throat> Muchas presidenta. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Tänä päivänä tässä valiokunnassa käsittelemme monivuotisia rahoituskehystä, mutta suurin osa meistä on hyvin valppaasti seurannut neuvotteluja, jotka joita käydään, joita käydään vuoden 2001 2011 budjetista trialogin merkeissä, eli jollakin tavalla meitä nyt vähän ehdollistavat ja vaikuttavat nämä kyseisen neuvottelun meneillään olevat tapahtumat, mutta mitä me olimme suunnitelleet työstävämme, niin meidänhän piti käsitellä vaikeata aihetta, eli näitä tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä, joka on vaikea, joka alkaisi vuonna 2014. <clears throat> Jos puhut ähm, monivuotisesta rahoituskehyksestä, teille on jaettu tämä paperi, asiakirja, tässä on kyse vakaussopimuksesta ja rahoituksellisesta rahamarkkinoilla vallitsevasta rauhasta ja joustavuudesta ja siitä, miten käytetään varoja. Äh, yleensä ottaen tähän mennessä monivuotisissa rahoituskehyksissä neljän ajanjakson aikana, joita on, tarko- joita on tarkastettu on viisi ja seitsemän vuotta. Ensimmäinen oli viisivuotinen, mutta te tiedätte, että vuoden 2009, 1993 jälkeen niitä on venytetty seitsemänvuotiseksi jaksoiksi. Parlamentti on aina korostanut sitä, että rahoituskehyksen pitäisi olla paljon, paljon painavampi, sen pitäisi noudattaa enemmän toimielinten välisiä biorytmejä tai elinkaaria. Ja sen pitäisi myös osua yksiin Euroopan parlamentin toimikauden ja komission toimikauden kanssa. Ja monivuotinen rahoituskehys pitäisi sopeuttaa niihin, koska silloin se vastaisi demokraattista vastuuta ja läpinäkyvyyttä. Sen jälkeen toukokuussa 2006 edellinen parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa pyydettiin viiden vuoden kehystä, kehysjaksoa monivuotiselle rahoituskehykselle, jotta se olisi yhteensopiva komission ja parlamentin toimikausien kanssa sen jälkeen, kun oltiin käynnistetty asianmukaisesti tämä Facing In-prosessi. Mutta jos ajatellaan jaksoa 2007-2013, eli nykyinen rahoituskehys, jota elämme, niin me tiedämme, että oli jo äänestetty sillä tavalla, että ylläpidet säilytettäisiin viisivuotiskausi eikä seitsemänvuotiskausi, koska jos ajatellaan kohesiopolitiikkaa ja, ähm, ja yhteisten maailma, maailma, maatalouspolitiikan jaksoa, niin, niin oli parempi pidentää tätä ajanjaksoa, jotta voitaisiin rahoittaa eri ohjelmia asianmukaisemmin ja voitaisiin täysimittaisesti toteuttaa maatalouspolitiikkaa ja rakennepolitiikkaa. Äh, jos ajattelemme tulevia rahoituskehyksiä ja tämän surevaliokunnan toimikautta, niin meidän täytyy kuitenkin olla vieläkin tarkkaavienvaisempia verrattuna aikaisempaan, jos ajattelemme vakautta ja joustavuutta. Aivan erityisesti, koska mehän tulemme nyt näkemään, miten rahoitukselliset rahoitusvarat ovat hyvin rajattuja koska budjettikuri on tiukkaa. Sehän on keskeinen muotisana tällä hetkellä. Jos ajattelemme monivuotisen rahoituskehyksen kestoa, niin se tulee olemaan enemmänkin tämmöinen suhteellistava elementti, joka joustavoittaa tätä EUn budjettia. Jos äh, ajattelemme viiden vuoden sykliä, niin se johtaisi meidät ihan yhteneväiseen äh, tilanteeseen parlamentin toimikauden kanssa, mutta kuitenkin ehkä olisi välttämätöntä luoda kuitenkin Facing In jakso, jotta se sopisi yhteen paremmin rahoituskehyksien kanssa ja eri toimielinten toimikausien kanssa. Ajattelen tässä ennen kaikkea komissio ja parlamenttia. Mutta oli miten olin, niin ennen kuin puhun näistä vaihtoehdoista, olisin kuitenkin kommentoida monivuotista rahoituskehystä, joka ylittää viiden vuoden keston, niin silloin meillä pitäisi olla tarkistuslauseke hyvin vahva. Sen pitäisi täysimittaisesti selittää, olla sopeuta toimintojen välitten sopimuksen kanssa ja sen pitäisi olla yhtä pitävä myös rahoituskehysten kanssa. Sen takia meillä on vielä 2011 budjetti käsittelemättä tai lukkoon lyömättä, koska mm, meillä, meidän pitäisi saada hyvät luottamukselliset suhteet neuvoston kanssa ja meidän pitäisi saada myös tämä tarkistuslauseke läpi ja joustavuuskysymykset läpi. Sen takia tänä päivänä pidempi kuin viiden vuoden jakso tai kesto johdantona tälle tarkistuslausekkeelle, joka olisi sitova, niin se voisi olla hyväksyttävissä neuvostossa neuvostolta, mutta tämä on yksi edellytys. Mutta sivulla neljä te voitte todeta, että meillä on ensimmäinen viiden vuoden optio tai vaihtoehto monivuotiselle rahoituskehykselle. Se alkaisi siis vuodelta 2014. Toinen vaihtoehto olisi viiden vuoden jakso rahoituskehyksille, ja se alkaisi vasta vuonna 2021 jos meillä on tämä niin sanottu ylimenovaihe toisille seitsemälle vuotiskaudelle tuleville monitusvuosille rahoituskehyksille 2014, 2000, 2013, Silloin voitaisiin synkronisoida hyvin parlamentin ja komission toimikaudet. Kolmas optio tai vaihtoehto voisi olla viiden vuoden sykli. Se alkaisi 2016 sen jälkeen, kun olisi lykätty ja vähän tarkistettu nykyisiä rahoituskehyksiä. Ja aivan viimeisin neljäs vaihtoehto, joka ehkä jota komissio tarkastelee uudestaan. Se olisi kymmenen vuoden kesto rahoituskehyksille. Silloin tämä tarkistuslausike voisi olla jaettuna kahteen jaksoon. Se oli siis 5 plus 5. Sitten teillä on tämä asiakirja, mm, jos jossa halutaan visualisoida kaikille näille vuosille, mitkä olisivat komission ja parlamentin toimikaudet näiden monivuotisten rahoituskehysten puitteissa ja niiden keston mukana tällä tavalla se graafisesti tulisi selkeämmäksi. Minä haluaisin vähän raapia syvemmältä näitä eri vaihtoehtoja, hyvä puheenjohtaja. Tämä viiden vuoden vaihtoehto, joka alkaisi vuonna 2014, ilman tätä facing in lauseketta antaisi meille maksimijoustavuuden ja se olisi se, joka antaisi komission, parlamento. Joka antaisi rinnakkais, parempaa rinnakkaisuutta, eli toimielimille suhteessa monivuotisiin rahoituskehyksiin. Mutta te voitte hyvin todeta, että tämä ensimmäinen optio, ensimmäinen vaihtoehto pitää sisällään joitakin ongelmia, muun muassa sen, että tämä parlamentti ei voi olla se, joka voisi puhua ensin monivuotisista rahoituskehyksistä, eikä se voi eikä se voi enempää ehkä kasvattaa tätä avoimuutta ja demokraattisuutta kaikissa toimielimissä tai kahdessa keskeisessä toimielimissä. Jos ajatellaan poliittisesti tätä optiota, se olisi ehkä poliittisesti kaikista suositeltavin, jos ajatellaan teknistä puolta, mutta sitä on aika vaikea viedä eteenpäin loppujen lopuksi. Optio 2 on ehkä mielenkiintoisempi siinä mielessä, että siinä puhutaan viides, viiden vuoden kestosta. Se alkaisi vuonna 2021 Siinä olisi facingin vaihe, uusi seitsemän vuoden jakso monivuotisille rahoituskehyksille. Kehykselle. Tämä optio voisi olla kaikista mielenkiintoisin, mutta sillä on se ongelma, että tuleva parlamentti, joka tulee valitsemaan vuonna 2014, ei voisi neuvostella sitten nykyisistä rahoituskehyksistä, eikä voisi neuvotella tulevastakaan kehyksestä. Mutta tämä optio kuitenkin tarjoaa aika hyvän tule, hyvät tulevaisuuden näkymät, koska siinä viedään äh, tämä jana vuodelle 2002 vuodelle 2021. Siinä huomioidaan komissio parlamentti ja niiden toimikaudet. Eli poliittisesti se voisi olla meillä hyvin mielenkiintoinen ei sitä olla vielä ihan lopullisesti hienosäädelty ja lyöty lukkoon sellaisena. Kolmas optio on hyvin puolensa vetävä. Tehän tiedätte, että neuvottelut ovat käynnistyneet monivuotisista rahoituskehyksistä jäsenvaltioiden välillä. Se olisi viiden vuoden kesto myös. Se alkaisi vuonna 2016 sen jälkeen, kun olisi lykätty ja tarkistettu nykyistä monivuotista rahoituskehystä tämä lauseke pitää sen ongelman sisällään ainakin parlamentin kannalta. Siis siinä ei olisi mitään poliittisesti ongelmaa, mutta parlamentille olisi kuitenkin ongelma komissiolle, aika vakava ongelma komissiolle. Mm, mutta tämä lykkäys tulisi kuitenkin tehdyksi nykykomission toimesta, mutta tässä ei kuitenkaan annettaisi hyviä olosuhteita tulevalle komissiolle antaa lausuntoa näistä tulevista rahoituskehyksistä, joka käynnistyisi vuonna 2016, koska sen olisivat lukkoilijoineet aika pitkälle nykyinen komissio, nykyinen parlamentti. Eli komission vinkkelistä tämä voisi olla vähän epäilyttävämpi optio Mm, mutta joka tapauksessa tämä optio antaa mahdollisuuden siihen, että jos jumiudutaan taas näissä monivuotisissa rahoituskehyksissä neuvotteluissa neuvottelun kanssa, niin mehän voimme muistaa, että kun neuvotettiin aiemmista rahoituskehyksestä, niin loppujen lopuksi tarvittiin kolme eri eh, puheenjohtajakautta, oliko se Englanti, Luxemburgi ja Itävalta, jos oikein muista, koska ne kaikki aivan viime metreillä, viime hetkillä ryhtyivät tekemään hihatkäärien tiukasti työtä ja tämä täytyy pitää mielessä varsinkin nyt tässä nykytilanteessa, kun tilanne on hankala rahoituksellisesti ja finanssimielessä. Ehkä 2011-2012 eivät ole niitä parhaita neuvotella rahoituskehyksestä, joka olisi kattava. Sinällään sen takia minä luulen, että tämä lykkäysoptio on myös harkitseminen, harkitsemisen arvoinen. Ja sen jälkeen optio numero neljä, kymmenen vuoden rahoituskehyksen kesto. Se ed- siinä on puolivälissä tarkistus 5 plus 5 se tarkoittaisi sitä, että kaikki katot ja kaikki lakisääteiset instrumentit ja kaikki yhteisön politiikat, esimerkiksi kohesio- ja maatalouspolitiikka, voisi tulla hyvin linjatuiksi kymmenen vuoden ajanjaksolle, mutta tässä on kuitenkin selkeitä ongelmia jouston kannalta. Mutta, mutta me voimme kuitenkin vakuuttaa, että, että että tämä sitouttaa puolivälissä tämä tarkistuslauseke kaikkia tämän, tämän vaihtoehdon puolelle kallistuvia tahoja, mutta tämä ei ole kuitenkaan mitenkään lupaava, lupaava optio, jos ajatellaan 10 plus 10 tässä on kuitenkin eduja, etuja, siinä on myös haittoja, koska se Siinä kuitenkin mainitaan menopuolelle kaikki katot, siinä on vähemmän joustavuutta. Komissio on ehdottanut, että tässä tapauksessa voisimme luoda varoja kaikille pääluokille, varauksia kaikille pääluokille, mutta tässä mielessä Eurooppa-neuvosto ja jäsenvaltiot olisivat käytettävissä, jotta ne voisivat varata margi- marginaaleihin paljon rahaa ylimääräisiä menoja varten. Tämä voisi kuitenkin vaikeuttaa tilannetta, ja enkä usko, että nykyisessä kokoonpanossa neuvosto tulisi hyväksymään tätä. Rouva puheenjohtaja, joitakin kysymyksiä, joitakin kommentteja, huomioita, ne ovat kuitenkin keskustelemisen arvoisia. Ensinnäkin, äh, miten me yhdistämme joustavuuden ja sen välttämättömyyden, että meillä pitää olla aika pitkäkestoisia ohjelmia, jos ajatellaan sykliltään esimerkiksi kohesiopolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa. Miten me pystymme synkronisoimaan tulevaisuudessa nämä monivuotiset ohjelmat monivuotisen rahoituskehyksen keston puitteissa. Ja aivan erityiskysymyksenä lopussa olisi se, että mikä olisi strategisesti kaikista paras Euroopan parlamentille aloittaa neuvottelut, joista, joihin toivomme totta kai, että sisällytetään nämä lausekkeet, joita tällä hetkellä, joista neuvotellaan tällä hetkellä trilogissa, koska me voisimme aloittaa neuvottelut tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2011 vai ruvetaanko neuvottelemaan nykyrahoituskehyksen lykkäyksestä. Tämä, mm, ja loppujen lopuksi kysymys Viimeinen kysymys kuuluu, oletteko te sitä mieltä, että tämä lauseke 10 plus 10 edellyttää ehdottomasti tarkistuslauseketta, joka olisi sitova tässä, jos ajatellaan vuotta numero viisi, ja silloin me voisimme vähän profiloitua paremmin ja se olisi parlamentin oma ehdotus. Nämä olivat kommentit ja kysymykset, joilla haluan käynnistää tämän keskustelun. Teillä on täällä myös taulukko, jonka sihteeristö on laatinut, jotta paremmin voi hahmottaa visuaalisesti tämän tilanne, tilanteen. nämä neljä optiota on myös sinne sijoitettu myös neljä muuta käsitettä, joustavuus, avoimuus, läpinäkyvyys, parlamentin poliittiset parlamentin päätökset, poliittiset päätökset, ennustettavuus, vakaus, monivuotisten ohjelmien eh, kehitys, miten Facing In on hahmotettu ja mielletty näissä neljässä eri pääluokassa. Toivon, että tämä asiakirja voi vähän viitoittaa teitä Mm, meillä on myös mahdollisuutena paljon loogisempi optio, ainakin neuvoston mieltä pitää nykyinen status tuo kilan, eli seitsemän vuotta, eli neljä neljä vuotta, monivuotinen rahoituskehystä seitsemän vuotta. Voitaisiin myös eh, ehkä neuvostossa useammat jäsenet haluavat ylläpitää seitsemän vuoden keston. Tämä rakennehan on ollut aina tässä. Kyllä se voidaan säilyttää status quo, mutta ehkä väl, tällä hetkellä ei pidä pohtia sitä enemmän, ainakaan täällä ei ainakaan esittelijän mielestä. Rouva puheenjohtaja, tässä oli tämä alkujohdanto. Kiitos. Ja, vielen Dank. Das war Kiitos kovasti. Tässä alustus reflektiopaperiin, joka oli jo viikonlopulla valmiina. Kollegat ovat siis viikonlopun aikana voineet se viikonlopun aikana siis lukea toisen adventin aikana. Mutta nyt ihan pieni ongelma. Koska yleensä tulisi koordinaattorit seuraavana. Mutta juuri sen vuoksi, että tämä kilpaileva tilaisuus on tänään tämä trilogi, niin näitä kaikkia koordinaattoreitakaan ole paikalla. EPP on ilman koordinaattoria. Tiedän, ja D-ryhmä on hoitanut asian. Eidaron Jörenin puolesta – Liberaalista en tiedä, vihreistä en tiedä. Richard Ashworth on paikalla, Mikael Portas on myöskin paikalla. Ja sitten EFD. Ainakaan Rova Andreasen ei ole paikalla. Kysymys on sitten, kuka epp nimissä puhuu? Vatmar Markaras, okei. Okay. Ja liberaalit, miettikää keskenään ne myös. Sinäkö se Aha, selvä. Sinä vielä mietit. Hyvä. No, Otmar Ja Puheenjohtaja, niin me kaikki ryhmissämme olemme tietoisia siitä, mikä on tämä mielipiteet, joita on olemassa, että voi nyt ottaa tähän asian kantaa. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää. Mutta me tällä hetkellä olemme valiokunnassa, jolla pelkästään ei ole tehtävänä suunnitella talo- rahoitusnäkymiä, vaan valiokunnan nimenähän on se, että se on erityisvaliokunta, joka käsittelee poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen. Kysymys siis kestävästä Euroopan unionista. Joten meidän pitäisi vuoden 2011 budjetista ottaa opiksemme. Me emme saisi alkuvaiheessa olla liian teknisiä emme saisi suuntautua liikaa lukujen mukaan. Emme, meidän pitäisi pitää kenties mielessä sitäkin, miten muut toiminnot ajattelevat. Meidän pitäisi pyrkiä samaan aikaan liittoustuma yleisön kanssa, kansalaisten kanssa siitä, miten välttämätöntä on se työ, jota Euroopan unioni tulee lähivuosina tekemään. Silloin kysymys on enemmän sisällöistä, ja se, mitä Euroopan unioni tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä, se on myös se, mistä siinä on kysymys. Olen esittelijän kanssa valmis aloittamaan neuvotteluja, riippumatta nyt siitä, minkälaisia aikatauluja on. Joka tapauksessa pitää olla tällainen korjauslauseke ja joustavuus ja avoimuus täytyy säilyttää keskipisteessä, samoin kuin myös oikeusvarmuus. Mutta me kuitenkin, meidän täytyy selvitys joka tapauksessa siitä ensin, mikä ylipäätään on Euroopan unionin rahoituksen tilanne. Täytyy arvioida se, miten varoja on käytetty viime vuosina, ja myöskin kriittisesti katsoa sitä, onko niin, että varat, joita on käytetty, on käytetty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti vai onko niitä käytetty sillä periaatteella, että raha on kannettu kaikkialle jonkin verran. Siis alussa tämä selvitys siitä, mikä on rahoituksen tilanne ja katsoa sitten vielä eh, tilintarkastumistumien kertomuksia ja tutkia sitä, onko varoja käytetty rahoituksen mukaisesti. Sitten pitäisi myöskin katsoa, tämä on myöskin kysymys, missä määrin näissä ajatuksissa on mukana kokemuksia kriisistä. Sillä kriisistähän me olemme kaikki voineet oppia sen, että tarvitaan enemmän Euroopan unionia. Mitä merkitsee enemmän Euroopan unionia silloin, kun puhutaan budjetista, meillä kaikilla on meillä kaikille on selvää, että meidän kilpailukykymme riippuu koulutuksesta, tutkimuksesta, ja tieteestä, ja silloin pitää katsoa, miten pitkälti Euroopassa voidaan harjoittaa koordinointia rahoituskysymyksissä. Tämä merkitsee siis Small Business Act, eli pienyrityksiä koskevaa yhteisasiakirjaa, euro, yhteisasiakirjaa ylipäätään yhteismarkkinoita, Eurooppa 2020, eurooppainen ulkoasiainhallinto, hallinto, globaalistumisen vaatimukset. Mitä kaikki nämä asiat merkitsevät budjettipoliittisille puitteille? Mitä merkitsee uusi vallanjako? Mehän puhumme taloudellisesta hallinnosta, me puhumme koordinoinnista, että koordinointia tapahtuisi eri politiikan alueiden välillä, mutta jotka tällä hetkellä eivät heijastu budjetista. Mitä merkitsee tämä suojavarjo rahoituksen puitteissa – Siis se, että lyötäisiin lukko poliittiset prioriteetit ja välttävät täydentävät toimenpiteet, jos emme voi saavuttaa status quo avulla tavoitteet rahoituksessa. Minä en kuulu niihin, jotka ovat sitä mieltä, että yhden prosentin pitäisi olla raja ja vaadin varoja siihen, mitä tehtäviä täytyy toteuttaa, vaan ensin pitää minusta kuitenkin katsoa, mitä ovat tehtävät ja sen jälkeen vasta pragmaattisesti lähteä laatimaan budjettia. Siksi haluaisinkin tietää, miten vuoden 2011 kokemukset ovat nyt nähtävissä äh, rahoitusnäkymien osalta. Mitä seurauksia siitä olisi rahoitusnäkymille? Kiitos. Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen das letzte ist, glaube ich... Äh, Kiitoksia. Ainakin tämä viimeinen on jännittävä teema, koska se tekee hyvin selväksi sen, että neuvosto sanoisin näin, koventaa edelleen tätä aiempaa kovaa linjaa. Heidä. Sí, gracias, Jutta. Bueno, lo primero de todo... Eh, Kiitos Jutto. Ihan ensiksi haluaisin kiittää Salvadoria tekemästään työstä. Ja sen hän nyt on laittanut mustaa valkoiselle näistä kaikista eri optioista, vaihtoehdoista, kaikista enemmistövaihtoehdoista. Me olemme aika paljon samaa mieltä edustaja Karasin kanssa ja kun alamme organisoida tämän valiokunnan, alettiin organisoida tänään tämän valiokunnan työtä, niin pyysimme ainakin SD-ryhmässä, että jos puhutaan kestosta, joustosta ja rakenteesta rahoituskehyksissä, niin se tehtäisiin aivan viime vaiheessa, koska me olemme sitä mieltä, että ennen kuin päätetään tästä, meidän pitäisi miettiä erittäin paljon strategisemmin yleisesti ottaen, mikä, mitkä ovat meidän tavoitteemme EU:ssa ja mitkä ovat ne politiikat, joita haluamme toteuttaa. Mutta meillähän on nyt tässä tämä mm, paperi meidän edessämme. En toista kaikkea sitä, mitä Salvador ja sanoi mitä hyviä ja huonoja puolia näillä eri optioilla on, mutta meitä olisi kuitenkin miellyttänyt vähän enemmän. Esitteli hän sanoi, että seitsemän vuotta on no hyvä, se on todettu toimivaksi, meillä on se nyt myös pöydällä, mutta minä olisin kuitenkin halunnut kuulla jotakin pieniä viitteitä tähän asiakirjaan, koska tämä on ihan toimiva, hyvä optio. Tällä tavalla saa sen käsityksen, että jos on puhutaan viidestä vuodesta, aloitetaan jostakin vuodesta, niin on, ovat ne optiot, joita tässä enemmän tarkastellaan, ollaan kallistumassa niiden puolelle, mutta kuitenkin seitsemän on se, jota monet pitävät hyvänä meillä on myös lopullinen kanta, mikä on paras optio. Ei kai kukaan vielä pysty sitä sanomaan, koska se on vaikea, niin kuin Salvador sanoi ähm, painottaa tässä eri asioita, mitä me haluamme siis tähän monivuotiseen rahoituskehykseen. Mutta ihan yleisesti ottaen, kun puhutaan uudesta rahoituskehyksestä, meidän täytyy muistaa, että ei pidä kaikkea muuttaa tot, mm, joskus tulee se hetki, että jos puhutaan rahoituskehyksestä, no jos, e- että ikään kuin mitään olisi tapahtunut tähän mennessä, että lähdetään nollasta liikkeelle ja sen takia me tarvitsemme ainakin kaksi tai kaksi ja puoli vuotta neuvotteluja. Tämä on nyt tässä, tämä on tämmöinen Äh, budjettinomainen asia, että kyllä meidän pitää ajatella, että se ei pidä, ei pidä hyväksyä semmoista, että jos me halutaan me kaksi tai kaksi puoli vuotta neuvotella monivuotisesta rahoituskehyksestä, moni asia toimii jo hyvin, se pitää vaan päivittää, eikä se tarvitse sitä, että, me, että pitää neuvotella niin pitkän aikaa. Mikä on sitten paras optio, jotka Salvador nyt näistä esitteli? kuten äh, täällä on sanottu, ei tässä ole mitään selkeää ylitse muiden äh, menevää optiota, mutta tässä täytyy ehkä punnita vähän, mitkä ovat tämän valiokunnan äh, enemmistöpainotteiset optiot mitkä ovat enemmistövisiot tai tärkeimmät koko parlamentissa, onko se viisi vuotta? Viisi vuotta mielestäni, koska se ehdollistaisi rahoituskehystä meidän toimikauttamme e, suhteet parlamentin ja komission kanssa. Ja näin ollen se, se voisi olla myös demokraattisempi jos näin nyt voi sanoa, koska jos ajattelemme toimikautta, niin se pitäisi kyllä sopeuttaa mun rahoituskehykseen. Sitten on myös toinen näkemys, joka sanoo, että viisi vuotta on liian lyhyt aika, erityisesti ainakin joitakin parlamentin ohjelmia ajatellen, kohesiorahasta ajatellaan liikenneohjelmia, jos ajatellaan invest- tutkimusohjelmia, yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin on joitakin hankkeita ohjelmia, jo- jotka, joille pidempi kesto olisi parempi. Eh, on jotkut, jotka ovat seitsemän vuotta kestäviä, jotkut puoltavat seitsemän vuotta, jotkut puoltavat kymmentäkin vuotta, eli jotkut puoltavat koska silloin se palvelisi niiden etuja. Me, meidän täytyy myös muistaa, että meillä on rahoituskehus viisivuotinen kesto, joiden sisällä viedään läpi kymmenen vuoden ohjelmia. Eli siinä olisi se komission ehdotus jollain tapaa tulisi läpi viisi plus viisi, koska silloin tämä tarkistus puoliaikavälin tarkistus, niin se olisi todellakin sitova, velvoittava mm, mutta ei siinäkään pidä kaikkia käydä läpi tarkistuksessa. Ja ne, jotka pyytävät seitsemän vuoden vakautta tai kymmenen vu- kymmentä vuotta, niin ei silloinkaan pitäisi kaikkia yksityiskohtia käydä niin yksityiskohtaisesti läpi. Jos ajattelemme viittä vuotta tai jos meillä on kymmenen vuoden hankkeita, niin viisi plus viisikin voisi olla ihan hyvä as, kanta. Mikä on 5 plus 5? Salvador sanoi, että silloin meillä on tämä tarkistus, koska miten me miellämme tämän tarkistuksen, joka pitää nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa sinne pitää laittaa tarkistuslauseke, joka on sitova, velvoittava, koska jos me emme päässyt sopuun neuvoston ja parlamentin kanssa tästä tarkistuksesta, niin silloin kehyshän jää, jää tyhjäksi tai se jää lykättäväksi tai silloin se saa aivan juridisteknisesti toisen luonteen. Silloin pitäisi ajatella, että miten tämä tarkistus tehdään. Ja sen jälkeen meidän tämä kanta voisi olla se, joka voisi miellyttää kahta suurta ajatus koulukuntaa, mutta milloin nämä sitten käynnistyisi tämä rahoituskehys? Meidän, jos me otamme huomioon nykytilanteen, niin kahden vuoden lykkäys Salveder sanoi, että, että se ei ole mitenkään hyvä puolensa vetävä optio. Minusta se on kaikista puolen vetävin, ellei sitten ihan paras. Kaikista puolen vetäisin en minä tiedä, onko kellään mitään halua neuvotella nyt yhtään mistään mitään, ainakaan sillä ajatuksella, mitä, mikä täällä on vallalla parlamentissa monivuotisesta rahoituskehyksestä, eli lykätä kahdella vuodella nykyistä. Se ei olisi mitenkään huono idea. Silloin meillä olisi vähän marginaalia, jos ajatellaan vakautta. Neuvoston visio on ainakin meidän intressejä ajatellen aika huono, jopa vahingollinen. Tämä olisi hyvä ajatus lykätä kahdella vuodella rahoituske- rahoituskehyksiä, koska meillä on ollut vaikeuksia käynnistää rakennerahastojen toteuttamusta, mutta nyt vaikuttaa siltä, että jotkut jotkut maat ovat todella käynnistäneet, ovat toteuttaneet rakennerahaston hankkeita, jos ajatellaan kohesiorahastoa, niin silloin kaksi vuosi voisi tarkoittaa sitä, että monet maat voisivat rauhassa toteuttaa, lähteä rauhassa toteuttamaan näitä hankkeita. Ei minulla ole sitä yhtä ainutta oikeata vastausta, mutta mutta minä olen tässä pyrkinyt miettimään, mikä olisi paras optio näistä Salvadorin esittämistä. Ja, dank schön. Jetzt für die... Kiitos kovasti sitten Aleksander Alvaro liberaaleista. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Nyt, nyt tässä joudun aivan yllättäen käyttämään puheenvuoron tästä asiasta niin ajatellen. että Salvadorin esittämää esittämiä mallia. Ensinnäkin kiitos siitä, että näitä on työstetty. Tämä ei ole kovinkaan helppoa kehitellä tällaisia malleja. Tämän pitäisi tietysti olla kuitenkin etusijalla, mikä näistä on toteutettava, mutta meidän pitäisi pitää kiinni tällaista punaisesta langasta, että täytyy pyrkiä saman aikaan jatkuvuutta ja demokraattista vastuuta, eli on yksi parlamentti, joka päättää rahoituspuitteista ja myöskin osallistuu sen toimeenpanoon. Minusta olisi hyvä demokraattinen perinne, että ei tehtäisi päätöksiä, jotka sitten tulevat kollegat, siis uusi valittu parlamentti, joutuu vain pelkästään toteuttamaan, koska jo olematta pystymättä osallistumaan keskusteluun, joten ö, tässä mielessä, eli vuon vaihtoehto yksi, jonka mukaan 2014 jatkettaisiin rahoitusnäkymiä. Mutta tämä olisi vain ensinäkemällä hyvä, koska 2014 2019, mutta olisi meidän jakso, mutta kun kollega, joka meidän jälkeen valittaisiin, vaikka olisikin paljon kattavuutta, he voisivat mitenkään vaikuttaa siihen, vaan he olisivat sellaisten neuvottelujen tuloksen nauttia, joihin ovat olivat osallistua, joutuisivat panemaan toimia jotakin, minkä takana välttämättä, välttämättä eivät olisi. Miten, mitä me sitten näemme vaikeana? Haluaisin siitäkin puhua aivan lyhyesti nimittäin tarkoitus kolme, vaihtoehto kolme, joka minusta on realistinen esitys, mutta ehkä kuitenkaan aivan yhtä rajoittamattomalla ilolla kuin sosiaalidemokraatit, mutta vaan enemmänkin joidenkin varauksin. Ensinnäkin vaihtoehto kolme tarjoaa, jos rahoitusnäkymät vuodessa 2016 tulivat menemään eteenpäin, tarjosi mahdollisuuden, että Euroopan parlamentti, joka valitaan vuonna 2014, neuvottelisi siitä, eli yhteys ja demokraattinen vastuu olisivat olemassa, mutta se, että komission osalta jakso päätyi 2013, tämä ei ole kovinkaan järkevää. Minä en näe, Näkin, että komissiossa on tällaista jatkuvuuden puutetta, eli esitykset, joita on tehty, niitä joutuisi jatkamaan uusi komissio, ja siellä tilanne näyttää kuitenkin hiukan toisen näköiseltä. Mutta niin. Minusta vaihtoehto kolme on demokraattisen tilvallisuuden kannalta katsotuna kaikkein järkevin. Siis Euroopan parlamentti hän siis voisi hyväksyä tämän esityksen vuonna 2014. Mitä kuitenkin pitäisi pohtia? Miksi en niin rajaituksetta ole valmis jakamaan iloita kollega äsken esitti? Nimittäin, jos olemassa olevia rahoitusnäkymiä niiden voimassaoloa pidennetään, niin silloin pitää pohtia sitä millä ehdoilla. Meillähän on Äh, tämä kilpailu, kilpaileva tilaisuus, jossa tästä tällä hetkellä keskustellaan, niin kuin mainittiin, ei pitäisi antaa mitään avointa valtakirjaa, vaan tämä pitäisi yhdistää siihen, että meidän intressimme otetaan huomioon, siis millä ehdoilla tämä tapahtuisi. Tämä liittyy siihen, mitä esittelijä sanoi, että esittelijä voisi kuvitella, että tällainen äh, rahoitusmien jatkaminen tulisi kysymykseen se ei välttämättä ole niin ongelmallista sitten, että rahoitusongelmat olisivat vain viisi vuotta voimassa. Uskoisin, että se voisi olla jopa järkevää, koska olemme voineet kokea jo nyt viimeistään tällä lyhyellä vaalikaudella, mutta myös edellisellä sen, miten nopeasti puiteedellytykset voivat muuttua, mitkä vaativat sopeutuksia. Joten ei olisi mitenkään outoa, että emme sitoutuisi seitsemänvuotiseen korsettiin, vaan hiukan aikaisemmin voisimme jo reagoida muutoksiin eurooppalaisessa ja globaalissa ympäristössä. Ja tässä mielessä sanoisin, että jos me keskittyisimme keskustelussa vaihtoehtoon kolme, pääsisimme selvästi asiassa eteenpäin. Ja vielä kerran sylmäiset kiitokset Salvadorille siitä vaivasta, jota hän on nähnyt. Jetzt, um... Kiitos kovasti. Nyt uskoisin juuri, että François Alfonsi puhuu vihreiden nimissä. Oui, madame la présidente, merci et merci au rapport. Rouva puheenjohtaja, kiitos. Kiitos kaikille, kiitos esittelijöille, kiitos kaikille. Tämä oli hyvin hyvä yhteenveto tästä vaihtoehdosta kolme. Minä suhtaudun siihen vähän varauksella. Ajattelen poliittista aikataulua. Tekninen aikataulu on ihan ymmärrettävissä, esittelijä perusteli, mutta poliittisesti tämä tarkoittaa sitä, että jos lykätään kahdella vuodella näitä näkymiä niistä, joita on neuvoteltu ennen talouskriisiä, niin onko tämä nyt poliittisesti hyväksyttävässä? hyväksyttävissä lykätä kahdella vuodella näkymiä, joista neuvoteltiin aivan eri tilanteen vallitessa. Ja myös neuvo- näkymistä, joista neuvoteltiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaanastumista. Meillä on ihan uudet valtuudet, uudet vastuudet Lissabonin jälkeen. Kyllä se olisi ihan minimivaatimuksia, mutta en minä pidä siitä, että lähdetään pelaamaan tällaisella lykkäysajatuksella. Jos ajatellaan poliittista aikataulua, se olisi hyvä viiden vuoden kesto ei vakuuta minua. Tämä on tekninen argumentti. Se tarkoittaisi hyvä, että on hyvä, että parlamentin toimikaudet sopivat hyvin yhteen ohjelmien kanssa. Se on ihan ymmärrettävää, mutta ohjelmien pitää myös sopia yhteen mm, poliitikkojen kanssa, että noita toteutettavia maaperällä. Tämä poliittinen rytmi viidelle vuodelle on vähän lyhyt ajanjakso, jos ajatellaan monivuotista toimintaa. Ja kokemus on osoittanut ainakin kohesiopolitiikassa, että seitsemän vuoden rytmikin on joskus vähän liian lyhyt. Jos tiput, tiputetaan viiteen vuoteen, niin minä epäilen sitä suuresti. Minä en ainakaan ole vakuuttunut siitä, että se sopisi yhteen kaikkien kanssa ja odotan enemmän argumentointia sen puolesta, että se todella vastaisi todellisuutta mitä maaperällä tapahtuu ja tehdään, mutta ehkä pari vuoden päästä tiukka budjettikuri on voitu vähän, on sitä voitu vähän höllentää ja voidaan neuvotella vähän helpommin joidenkin osapuolten kanssa, mutta mikään ei nyt ainakaan puhu sen puolesta, että tilanne huomattavasti muuttuisi tai parantuisi. Meidän pitäisi kuitenkin viedä läpi parlamentin uusia toimivaltuuksia ja lähteä toimimaan ohjelmien nimissä, puhun täällä omissa nimissäni, niin en puhu ryhmän nimissä, minusta tämä vaihtoehto kaksi on kaikista realistisin. Ja, vielen Dank. Jetzt Richard. Kiitoksia. Sitten Richard. Chairman, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Meidän ryhmällämme ei ole ollut aikaa kokoontua keskustelemaan tästä, joten puhun nyt vain omasta puolestani. Ja jos ajattelen että seitsemän vuoden monivuotista rahoituskehystä, joka on ollut normina, ja sanoisin sen puolesta, että se tyydyttää vaatimuksen vakaudesta, jota tarvittaisiin pitkän tähtäyksen suunnittelulle, kuten miksi yhteinen maatalouspolitiikka. Mutta on kaksi ongelmaa, jotka siihen liittyy, liittyy ja tästä syystä me varmastikin nyt käymme tätä keskustelua tänään. Ensinnäkin siitä puuttuu demokraattista tilivelvollisuutta. Koko järjestelmä, monivuotinen kehys, on käsite, joka minun mielestäni on hyvin, jonka veronmaksajat ymmärtävät huonosti. Hehän rahoittavat koko tämän ohjelman ja siksi meidän pitäisi tarttua tähän kysymykseen. Ja ennen kaikkea Lissabonin sopimuksen jälkeen tämä on tullut yhä tärkeämmäksi asiaksi. Joten jotta ohjelma paremmin vastaisi parlamentin ja komission toimikautta, olisi hyödyksi ja se saavutettaisiin sillä, että olisi viiden vuoden budjettijakso. Toinen asia koskee joustavuutta. Ja kuten monet puhujat ovat jo sanoneet, me elämme nopeasti muuttuvia aikoja, joten on tärkeää, että prioriteetit, joita Euroopan unionilla on, jatkuvasti ovat tarkastelun kohteena ja tämä on prosessi, jonka kautta se voidaan tehdä hyvin säännöllisesti. Ja minä en, en sanoisi, että se on mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että on pitkän tähtäyksen suunnittelu otsakkeissa yksi ja kaksi. Ja se voisi olla myöskin ilmiö, jonka kautta budjetit voisivat olla tiukempia, jolloin marginaalit voisivat olla pienempiä, jolloin tämä joustavuus voisi olla eduksi. Tämä kaikki merkitsee sitä, että henkilökohtaisesti tukisin viiden vuoden ohjelmia, minä olisin tällaisesta 5 plus 5 mallista, mutta näyttää siltä, että jos tällainen puolivälin tarkastus on riittävän kova, niin silloin voisi olla mahdollisuus jopa sille, että voisi olla yhtä hyvin aivan uusi viiden vuoden ohjelma, mutta jos se ole riittävän tiukka, niin silloin kymmenen vuoden jakso jostaa kenties siihen, että on todennäköisempää, että on sellaisia ongelmia kuin nyt on, mikä voisi olla vahingollista kaikille osapuolille. Joten minä tukisin viiden vuoden ohjelmaa ja on, minä näen hyvänä sen tavan, jolla se asteittain ottaisin käyttöön. Dank, jetzt Miguel Portas. Kiitoksia. Sitten Miguel Portas. Obrigado, Presidente. Uh, uma primeira observação sobre o tempo e a economia. Eu creio que quando falamos se o planeamento deve ser de 5 ou de 7 anos, devemos... Hyvä puheenjohtaja, me, jos me luemme nyt tässä spekulaatiota viidestä tai seitsemästä vuodesta, täytyy pitää mielessä selkeänä se, että rahoitussuunnitelmassa totuus on se, että se on muuttunut voimain mittelöksi siinä mielessä, että mikä on se tärkein, tärkein instrumentti hallituksille ja sen valtioille – jos jäsenvaltiot toteuttavat budjettiaan asianmukaisesti, niin silloin tämä suunnitteluinstrumentti ovat julkiset investoinnit. Joissakin vaiheessa, jossakin kohtaa talouselämässä tulee epävarmuuden jaksoja. Ja epävarmuus tarkoittaa sitä, että meillä on nyt enemmän epävarmuuden aikoja kuin varmuuden aikoja taloudessa ja talouden suunnittelussa. Sen takia mielestäni seitsemän vuoden suunnittelu usein on osoittautunut huonoksi ratkaisuksi. On puhuttu viidestä plus viidestä. Ei ole mitään vahvistusta siitä, että puolivälissä tehdään vakavasti otettava tarkistus. Meillä on tässä vähän epäilyjä. Tämän lisäksi on joku sanonut, että 5 plus 5 tarkoittaisi sitä, että toinen viisivuotiskausi muuttuisi vain ensimmäisen viisivuotiskauden lykkäykseksi. Eli silloin suunnittelu tulee entistä huonommaksi ja jäykemmäksi, kun taas päinvastoin silloin talouselämä olisi paljon toimivampi, ja, mutta toisaalta myös epävarmempi. Mutta kaiken tämän jälkeen voin sanoa, milloin pitäisi aloittaa tämä uusi viiden vuoden malli 2016 mielestäni. On paljon argumentteja, jotka ovat luonteeltaan poliittisia, jotka puoltavat tätä. Mielestäni Euroopan parlamentilla olisi sanottavaa rahoitusnäkymistä eikä se voisi olla vain sitä, että näytetään vihreätä valoa jollekin vaihtoehdolle tai ohjelmalle. Euroopassa meillä on ongelmia demokraattian kanssa ja budjetin toteuttamisen kanssa. Meillä on myös nimenomaan ongelmia budjetin toteuttumisen, toteuttumisen ja toteuttamisen kanssa. Jos me emme pysty yhteen sovittamaan demokratian budjetin toteuttamista, niin silloin tämä, tämä hanke ei saa hyvää lopputulosta. Mielestäni tämä 2016 on aika hyvä. Tämä Sure väliaikainen valiokunta on tehnyt loppupäätelmät, että tulevat rahoitusnäkymät tulisivat olemaan rahoitusnäkymiä, jotka perustuvat nolla pohjaan. Eli siinä olisi prioriteetit ja strategiat, eikä se perustuisi millekään jatkuvuudelle ainakaan jatkuvuudelle sillä, mikä on jo olemassa olevaa nykyisessä budjetissa. Täällä on puhuttu myös vuodesta 2014. Jos ajattelemme, mitkä ovat poliittiset voimasuhteet tällä hetkellä äh, jäsenvaltioiden hallitusten välillä, niin, niin en tiedä, onko se hyvä ehdotus. Toinen kommentti, mitä sosialistikollega sanoi, niin mielestäni se oli ihan riittävät perustelut. Sitten jos puhutaan joustavuudesta, me tarvitsemme lisää joustavuutta. Jos hyödynnetään liikkumavaraa budjetissa, marginaaleja budjetissa, ja jos mennään vieläkin pidemmälle niissä marginaalisia, joita budjetti voi tarjoa, niin ei siinä ole mitään ristiriitaa viiden vuoden ja joustavuuden välillä joidenkin toteutettavien poliitikkojen kanssa. Ja ajattelemme vaikka rakennerahastoja ja kohesiorahastoja. Miksi me emme toimisi sillä tavalla, että meillä olisi käyrä, joka alkaa silloin, kun rahoitusnäkymät aloittavat toimintansa ja se kasvaa, se no, nousee loppua kohti sen rahoitusnäkymien keston loppua kohden. Silloin meillä olisi hyvät prosenttiluvut rahoit- tulevista rahoitusnäkymistä ja silloin ne voitaisiin sopeuttaa niihin prosentteihin, jotka eivät ole alkaneet näkymien mukana. Dank, ähm, wobei ich bin... Kiitoksia. Minäkin olen sitä mieltä, että yksivuotinen neuvottelu periaatteessa pitää riittää. Mutta ne voimme tähän luottaa, niin ajatuksellisestikin niin neuvoston kanssa täytyy neuvotella ja sitten päätyä lopputulokseen että miten haluamme päätyä seuraaviin rahoitusnäkymiin. Mutta tällä hetkellä koemme että sen, että neuvosto ei halua puhua meidän kanssamme siitä. Jotta voisimme tämän ikään kuin rakenteellisesti kirjoittaa vakaasti sen, että neuvostokin tarvitsee vuoden siihen, että se voi meidän kanssa jotain sopia. No sitten, sitten tulee vaikeuksia. EFDstä etsi jotain, mutta ketään ei taida olla tällä hetkellä paikalla. Sitten tehdään vain tämä puheenvuoropyyntölista sen niin järjestyksessä, se on tullut. Minä luen nyt tämän listan sitten. Ellis, Marinescu, Raimas, Dantin, Ugias, Gönsch, ja, um, um, um. Uta, Uta, sama kuin opinion coisa. A opinião que Jutta, katsotaanpa nyt Minun mielipiteeni on henkilökohtainen mielipiteeni, enkä puhunut missään nimessä ryhmän nimissä, koska ryhmä ei vielä käsitellyt tätä asiaa. Ja, aber ich bin sicher, dass du überzeugend Kyllä, mutta olen varma, että olet tarpeeksi vakuuttava, että kun siitä puhutte, niin siitä tulee myös ryhmän mielipide. Konstantin Grell. Kiitos Jutta. Minä toivon, että näin ei tule käymään, niin kuin sinä sanoit, vaan että ryhmät kenties vielä pohtivat asiaa. Minua, ja muitakaan ei varmaan hämmästä se, että olen vuodesta 1991 ollut mukana Euroopan parlamentissa, on alussa ollut mukana tekemässä politiikkaa, eikä nämä ole sunkaan ensimmäinen kerta, kun olin mukana puhumassa rahoitusnäkymistä, joten ei vaan olekaan ihme, että kiitän esittelijän edestä vaihtoehdosta, mutta pyytäisin, että paperin ottaisiin seitsemän vuoden jakso vaihtoehtona. Nimittäin olisi mielenkiintoista nähdä se, että totta kai esittelijät käsittelevät demokratiaa ja silloin tullaan automaattisesti näihin vaalikausiin ja ajatellaan vaalikausien kautta asioita, mutta olen ollut valiokunnassa aika pitkään kohesiopolitiikka on asioita myös joudutaan pohtimaan paljon, joten pyytäisin, että hiukan pohdittaisiin sitä, miten kansalaiset näkisivät asian, miten asian kokisivat alueet, josta on kysymys, riippuen siitä, onko viisi- vai seitsemänvuotinen rahoitusnäkymäjakso. Hän nyt sanoi ehkä hiukan kärjistettynä, että olihan se mukavaa, jos neuvoteltaisiin vain yksi vuosi, mutta en usko, että sellaista koskaan tullaan kokemaan. Toimielimet suovat itselleen kahdesta ja puolesta vuodesta kolmeen vuotta neuvotteluihin, jotka sitten johtavat päätökseen, joka tehdään yhdessä yössä ja aina alueiden kustannuksella, koska nehän jälkikäteen joutuvat sitten kärsimään tästä. Ja jos niiltä nyt sitten viedään aikaa, aika panna näitä ohjelmia toimeen ja tehdään leikkaus seitsemästä viiteen vuoteen, se muodostuu todelliseksi ongelmaksi, koska kahden ja puolen vuoden neuvottelujen jälkeen niiden pitää sitten katsoa, miten ne panevat sen sitten toimeen niin, että tulee hyviä hankkeita, hyviä eurooppalaisia hankkeita alueilla. Miten saadaan aikaiseksi se, että tavoitteet, joita Euroopan unioni on asettanut, todellakin myöskin pannaan toimeen alueilla. Pitää tehdä selväksi se, että toisaalta on kaksi ja puoli vuotta neuvotteluja ja viisi vuotta rahoitusnäkymien kestoaikaa, ei itse asiassa ole edes vaivan arvoista, sillä hiukan pitempi, täytyy toimia hiukan pidemmän kestoajan puolesta. Ja sitten jos katsoo hankkeita, eivät ne ole kaikki sellaisia, että ne olisivat sellaisia, jotka kestävät vain vuoden tai kaksi. Usein on pitkistä taloudellisen kehityksen hankkeista, jotka suunnitellaan alueille ja joita me itse olemme vaatineet ja jotka tarvitsevat pitempää rahoituksellista varmuutta kuin viisi vuotta. Samalla on kuitenkin todettava, että jos nyt kuulen vaihtoehdot kaksi kertaa viisi tai kymmenen vuotta, minun on tunnustettava, että olisin valmis jopa sanomaan, että se on hiukan liian vähän joustava, sillä, anteeksi nyt vain, joko on todellinen korjaus, jolloin voidaan sitten siirtyä suoraan viiden jaksoihin, eikä pidä ruveta puhumaan mistään kymmenistä vuosista, koska muuten suunnittelumahdollisuuksia ei ole todella olemassa. Ja sitten jos sanotaan, että korjauksen kanssa toimitaan niin kuin nyt tehdään ja siirrytään sitten suoraan kymmeneen vuoteen, joka on aivan liian joustamaton, aivan liian jäykkää, eikä voi reagoida muutoksiin. Joten meidän pitäisi vakavasti miettiä seitsemän vuoden rahoitusnäkymien toteuttamista vielä kerran, koska ne ovat minusta osoittautuneet hy- hyviksi. Ja jos ajattelee sitä, että olisi tämä N plus 2 tai N plus 3 sääntö, joka tekee mahdolliseksi todellisen arvioinnin vasta rahoitusnäkymien päätyttyä, niin parlamentti ja komissio aina tavalla tai toisella aina ovat osallisina budjetin toteuttamisessa, sen toteutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, kenties jopa jossakin määrin myöskin niin, että niillä on joustavuutta kenties tehdä muutoksia. On tärkeää, että on joustavuutta, me tarvitsemme sitä. Se on myöskin, suunnit- myöskin suunniteltu komission joka koskee kohesiopolitiikkaa, Siinä on tarkoitus saada aikaan tietty marginaali, tietty varaus, jolla voidaan reagoida ennakoimattomiin asioihin, mutta minun on sanottava, että kokemukset viimeisiltä kolmelta rahoitusnäkymäjaksolta ovat kohdallisuuspolitiikan osalta osoittaneet, että sekä voidaan suunnitella, että voidaan saada aikaan varmempia taloudellisia strategioita, ja tietysti voi, joissakin yhteyksissä on ollut tarvetta myöskin täydennyksiin, mutta on kuitenkin voi olla, olla riittävän joustavia, jotta on voitu myöskin reagoida uusiin ilmiöihin. Ja jos me nyt olemme todella vakavissamme siinä, että emme tee tätä työtä pelkästään itseämme varten, vaan myöskin niille ihmisille, jotka tässä unionissa elävät, meidän pitäisi hiukan pohtia myös sitä, että demokratia liittyy myös siihen, että ihmiset täytyy ottaa mukaan, että he voivat ymmärtää sen työn, jota me teemme täällä. Ja uskoakseni on hyviä argumentteja sen puolesta, että on pitempiaikaista suunnittelua seitsemän vuoden aikana, jona, jona aikana voidaan vetää ihmiset paremmin mukaan toimintaan, niin että kunnat, alueet eivät yhtäkkiä joudu tosiasioiden eteen, että viiden vuoden välein maailma keksitään uudestaan, siitä tulee ponnisteluja, vaivaa, joka ei välttämättä ole tarpeen ajatellen tuloksien ajatellen. Ja Täällä puhuttiin jatka, nykyisten näkymien jatkamista kahdella vuodella parin otteeseen, mistä se on aika vaikeaa, koska edellytys on ollut seitsemän vuotta. Kaikki operatiiviset ohjelmat, ne eivät ole enää olemassa, koska niitä, ne on toteutettu, joten alueet, jäsenvaltiot joutuisivat kahdeksi vuodeksi, kahta vuotta varten tekemään työtä, tekemään suunnitelmia, eikä Lissabonin strategiassa, vaan EU 2020 strategian mukaisesti, ja siis kahdeksi vuodeksi. Minusta se on äärimmäisen vaikeaa, ja kun me emme tiedä, onko neuvosto kahden vuoden kuluttua valmiimpi kuin tänään neuvottelemaan, me emme tiedä lainkaan, missä tilanteessa Euroopan unioni on kahden vuoden kuluttua. Silloin minusta voi parlamenttinakin toimia sen puolesta, että alueiden osalta nyt käytäisiin talousneuvottelut, eli sitten niin, että olisi jokin kanta, joka olisi selkeästi harmonisoitu, mutta minä ajan seitsemän vuotta. Kiitoksia. Nyt Frank Engel. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluan palata siihen, mitä Karas sanoi äsken. Minusta se oli aika hassua, aika outoa, että me tänä päivänä käsittelisimme tulevien rahoitusnäkymien kestoa, kun komissio ei ole pitänyt vielä yhtäkään kokousta sen jälkeen, kun se perustettiin, että se, jos se olisi, olisi käsitellyt sen toimivaltuuksiin kuuluvaa ensimmäistä osia, oli poliittiset haasteet, poliittiset ja budjetilliset vaatteet, niitä ei ole vielä missään kuultu. Minusta tämä ajatuksena on vähän hullu ehdotuksen, tämän aika hullu. Ja mihin tämä kaikki sitten vie? Mihin se pitää viedä, jos meillä mitä nyt kulisseissa tapahtuu tässä rakennuksessa tänä päivänä, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä. Me nyt olemme tällä hetkellä hyväksymässä sitä, että on joistakin budjettikireyden ja kirjallisuuden ja syyden takia niin jos me ajatelemme tulevia rahoitusnäkymiä ja BKT: niin niin kauan kuin se oli alle 1 prosenttia BKT, niin se on hyvä. Ja se pitäisi olla vielä, kaiken lisäksi pitäisi olla kymmenelle vuodelle. Tajuatteko te nyt, mitä tässä ollaan puhumassa? Eli me tänä päivänä hyväksyisimme sen vuonna 2010 sen, että vuoteen 2023 asti, 23 asti, meillä olisi millä, olisimme millä tavalla edenneet Euro- Euroopan Finanssipolitiikassa, siinä politiikassa, jos me hyväksymme, et, jos me hyväksymme sen, mitä Euroopassa ryhdytään toteuttamaan tulevan 13 vuoden aikana, minusta tämä on todella naurettavaa. Minä en halua ainakaan allekirjoittaa tätä enkä osallistua siihen. Kyllä minä nyt tajuan, että pitää keskustella tulevien rahoitusnäkymien kestosta. Niin kuitenkin, kuitenkin, eikö meidän pitäisi ajatella sitä, mitä niiden pitää kattaa, mitä siihen pitää sisältyä. Minä näen nyt tässä, tässä, mm, tässä paperilla, että Tammikuussa puhutaan keskitytään maatalouteen. No, se on ihan hyvä, okei. Okay. Ja sitten sen jälkeen puhutaan kohesiosta ja solidaarisuudesta. 30 prosenttia nykyvolimista sopii, sopii. No sitten taas puhutaan tutkimuksesta ja energiasta ja innovaatiosta ja transeurooppalaisista verkostoista. Se on jo huomattavasti parempaa. Sitten siellä on External Affairs, aivan uutta jossakin mielessä, mutta en ole, koska minä en ainakaan ole kuullut puhuttavan uusista rahoitusvalvonta- ja säätelylaitoksista. Ei siinä paljon, varmasti tule paljon tapahtumaan. Ja sitten puhutaan Reform of the Financial System 28. helmikuuta ja sitten puhut, keskitytään mietintöön. Minä näen täällä ihan aihekohtaisesti. Se voisi Mm, ehkä puolen päivän surkeampi kuin kokouksen jollekin asialle, joka voisi vaatia suuremmankin rahoitussumman. Sitten voidaan puhua omista varoista yhden päivän aikana tai varoista aivan lyhyesti yhden päivän ajan ja sitten laadita mietintö. Mutta komissiohan olisi jo kaiken tehnyt, mutta ei mitään poliittisia haasteita olisi käsitelty. Euh, tämä valiokunta olisi tehnyt kaiken paitsi poliittiset haasteet, mutta paitsi mitä, että oltaisiin taattu jatkuvuus rahoitusnäkymille. Minä halusin sanoa tämän teille, koska tämä on ärsyttänyt ja häirinyt minua jo tämän valiokunnan perustamisesta lähtien, mutta jos puhutaan budjettitermein, niin koska kyllä niinkin pitää puhua. Vielä toinen kommentti. Äh, en tiedä, kuinka monet kollegat tässä salissa ovat paneutuneet tähän mennessä kansalliseen budjettiin. Minä olen ollut budjetin työstämisporukoissa mukana. Mutta jos puhutaan kymmenen vuoden rahoitussuunnitelmisesta, se on kaikista naurettavin ajatus, minkä olen tähän mennessä kuullut. Suunnitella viidelle vuodelle on jo käytännössä mahdotonta. Seitsemälle vuodelle se on mahdotonta, tai se on mahdollista vain, jos meillä on semmoinen artikla kuin meillä tässä hienossa sopimuksessa, jossa puhutaan maksimista, mitä meillä voi olla varoja, joita voi käyttää. Mutta jos puhutaan ihan vakavasta budjetista, vakavasti otettavasta budjetista, niin jonka pitäisi olla meidän kaikkien looginen kunnianhimoinen tavoite tässä parlamentissa, ja aivan erityisesti tämän valiokunnan kunnianhimoinen tavoite, niin kyllä tämäkin on ihan yhtä mahdotonta, jos ajatellaan kymmenen vuotta, kymmentä vuotta kyllä meidän pitäisi olla tehokkaita ja se on jo vaikeata viiden vuoden aikana. Mutta mikä olisi sitten mielekästä olisi mielekästä sanoa, että meillä on eurooppalainen strategia 2020 vuodesta 2013 lähtien, riippuen siitä, miten katsotaan asioita, vielä kuusi vuotta tai vielä seitsemän vuotta. Ensimmäinen päätelmä olisi se loogisesti, minä ainakin voisin vetää sen, että vuoteen 2020 asti ei voida toteuttaa mitään suurempia hankkeita vuoden 2013-2020. Siinä on seitsemän vuotta, eli tulevat rahoitusnäkymät kattavat tämän jakson. Ja, sit, ja sitten rahoitussuunnitelma on se mukainen ja olemme saavuttaneet osan tavoitteista osa ta- tavoitteistamme, jotka on poliittisesti fiksattu tämän strategian myötä. Jos ei toihan näin, niin, niin mitä sitten nämä tulevat näkymät oikein hyödyttävät? jos vain ajatellaan, että Eurooppa ei kuluta enemmän kuin prosenttia BKTstä, mutta tässä toimielin äh, rattaiston koneiston pyörinnässä käy usein niin, että usein äh, sanotaan usein semmoista, mitä, mikä ei ole mahdollista. Tässä nyt ollaan aika henkihieverissä ja ensi vuoden budjetti ei ole vielä lyöty lukkoon. Ehkä me tulemme Ehkä me pystymme toimimaan tulevan kahden vuoden ajan, voimme neuvotella kahden vuoden aikana ja sitten voimme lyödä lukkoon tulevat rahoitusnäkymät, joissa jäsenvaltiot voivat voittaa suuren taistelun suuria toimielimiä vastaan. Eli voisivat sanoa, eli voisivat sanoa eurooppalaiset eivät kuluta enemmän kuin yhden prosentin BKTstä. Mielestäni tämä ei ole vakavasti otettavaa puhetta. Ja näin ollen voinkin sanoa, että minun innostukseni osallistua tämänkaltaiseen eksersiisiin on kyllä aika rajattu. Ja, vielen Dank. Das kann ich natürlich verstehen. Kiitoksia, tämä tietysti voin ymmärtää, mutta kuitenkin sanon tämän varmaankin kaikille tässä valiokunnassa. Tämä järkevyys keskipitkän aikavälin rahoitussuunnittelussa EU-budjetille ei, se ei aseta sitä kyseenalaiseksi, muutenhan me, me sitä täällä käsitteli, käsittelisi. Tietysti on eroja siinä, mitä, mitä teemme kansallisissa budjeteissa, koska kansansa budjetteissa keskipitkän aikavälin suunnittelu, ne ovat kunkin valtiovarainministerin papereita. Sitten kun näkevät, että tästä nyt ei päästä eteenpäin tai saavuteta sitä, mitä on suunniteltu, sitten tehdään uusi keskipitkän aikavälin suunnitelma. Meillä Euroopan tasolla on laki, ja se tarjoaa turvallisuutta, varmuutta. Niin että kun on 80 prosenttisesti ollaan tukitalous. Eli varat tulevat jäsenvaltioista. Eli kritiikki koskee tätä keskipitkän välin aikavälin kritiikkiä. Mikä on se kestoaika? Sehän liittyy siihen, että meillä on suunnitteluvarmuutta ja oikeastaan riippumatta nyt siitä, että budjettilaatijat aina sanovat, että tässä ja tässä kohtaa ei onnistu. Mutta jos katsotaan pitkällä aikavälillä, niin on se johtanut siihen, että jossain määrin nyt on voinut rahoittaa se, mitä me olemme pitäneet tärkeänä politiikkoina Euroopan tasolla, että mitä voidaan tehdä kaikkien kansallisten hyväksi jäsenvaltiossa. Ja se on arvo sinänsä. No sitten James Ellis. Uh, thank you, uh, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Viides optio pitäisi laittaa seitsemälle vuodelle, näinhän on tehty viime vuosien aikana, kuten Salvador erinomaisessa dokumentissa sanoi, mutta pitäisi muistaa, että 2010 Taas koskien. Ja eh, Nyt on se kuudes vuosi, kun sitä ei tule. Ja useimmat ongelmat rakennerahastoissa, jossa on sääntöjen vastaisuuksia transaktioissa, ei saada taas lausumaa. Minun massinäkin kaikki sanovat, että jos ei saada taas lausumaa, niin ei tehdä kunnollista tilinpitoa, mikä on tietysti oikein, koska tilit ovat validit, mutta kuitenkin on epävarmuutta siitä, että miten EU-rahoja käytetään ja hoidetaan. se, mitä minä sanon kokemuksesta, kun olet puolustusvaliokunnassa 84 vuodesta lähtien. 84-89 oli hieno periodi, viisi vuotta, ei ollut ollenkaan budjettinokimia. Voitiin neuvotella vuosittaista budjetista itsenään. Tietysti oli entisiä keskusteluja. Työhön asti oli jopa kolme käsittelyä yhdessä tapauksessa, mutta olen huomannut, rehellisesti sanoen, näiden kahden vuoden aikana, jotka ovat kuluneet, että budjettivaliokunnan kapasiteetissa ja parlamentin kyvyssä on ollut heikkenemistä saada järjestelmän vastuunalaiseksi. Ja se on vuoksi sen vuoksi, että on yhä enemmän monivuotista suunnittelua. Siinä äh, viedään valtaa pois meiltä ja annetaan sitä byrokraateille. Siksi jos ajatellaan vastuullisuutta, niin per, paras optio on kolme. Koska olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka, ovat sinne, että, jotka sanovat, että jos on optio 4, 5 plus 5, niin kokemus ei ole pelkästään nykyisistä väliarvioinnista, vaan aiemmista väliarvioista, joista sitä tapahtunut tietysti on lukuja, jotka ovat sitovia Lissabonin sopimuksen mukaan jokaista arvosta tulee kultainen jäsenvaltion byrokratian suhteen ei ole mitään joustavuutta väliarvioinnissa, kymmenen vuoden näkymissä. Samaan aikaan, jossa halutaan ajatella demokraattista vastuullisuutta, ja tämä on ollut Barroson komission kanssa niin outoa. Puheenjohtaja Barroso, hänellä oli vaikutusta, ollut ollenkaan vaikutusta Prodin laatimiin rajoitusnäkymiin, eikä toisinkaan hänellä ole vaikutusta. Kaksi komission toimikautta, jossa on ohjelmia, joita e- edistetään, mutta ei ole va- vaikutusta rahoitusjärjestelmään, koska se on jo rahoitusnäkymissä. Ja siltä puolelta näyttää loogiselta, että täytyy mukauttaa ja varmistaa, että nämä rahoitusnäkemät alkavat pysyvän järjestelmän, jossa on reproponointivaalit, on vaalikampanja, jossa sitten ajoissa poliittiset puolueet ehdot, esittävät ehdotuksensa komission puheenjohtajaksi. Ja että tarvitaan enemmän kuin neuvotteluihin. Sitten on aika yksinkertaista, kun jos tuleva komissio ja komission jäsenillä on aika hyvä idea näistä ohjelmista, jotka toteutetaan – koska dokumentit ovat olleet joka tapauksessa byrokratian puolelta. se näyttää mikä tahansa, minkä myötä voisimme äh, päästä tilanteeseen, jossa on vaalit, päätökset ja sitten toteutetaan projektit, jotka ovat menossa, niin se lisää järjestelmän vastuullisuutta. Se täytyy lisätä myös joustavuutta, koska jos on virvuuden järjestelmä, sitä varmistetaan vaikka sillä väliarviointi, se ei ehkä ole kovin merkittävä, niin ihmiset seuraavat toimeenpanomekanismeja. Ja sitten viimeinen pointti. Voisi oikein olla hyvä. Meillähän ei ollut ideaalista tilannetta budjetissa. Tutkijat ovat kehitysohjelmat, niissä on ongelmia. Niillä on omat aikataulut, ne eivät sovi rahoituspuitteisiin. Ehkäpä kohesio tarvitsevat enemmän kuin viisi vuotta. Niillä voisi olla kymmenen vuoden, onhan se olisi viisi plus viisi, jossa olisi todellinen väliarviointi kohesiorahastolle. Niin nyt sitten varmistetaan, että ovat oikeat puitteet, joita ei päätetä pelkästään kohesiorahastolta muiden puolesta, vaan on yleiset puitteet, joka demokraattisesti sopii vii, tähän viiteen vuoteen, jonka kohdalla on aina olleet periaatteessa, ja sitten jotain sellaista, jota voidaan käsitellä rakenrahastojen osalta, jossa tarvitaan pidemmän aikavälin suunnittelua puheenjohtaja. Yksi ehdotus, proseduraalinen. Minusta näyttää, että pitäisi olla keskustelua päätösalaisella täysistunnosta tästä aiheesta ennen ensi vuoden kesäkuuta, koska muuten, jos tästä tulee se aihe, joka esitetään, tiedät oikein hyvin, että komissio on jo päättänyt 5 plus 5 ohjelmista, ja olisi outoa, että 8. kesäkuuta esimerkiksi sitä on suunniteltu. Meillä on äänestys kaksi viikkoa sitten erotetaan, kaksi viikkoa selkeä erotetaan jotain ja sitten komissio ehdottaa jotain muuta. Tämä on hyvin tärkeää politiikan puitteiden suhteen. Helmikuussa, maaliskuussa Reimer ja muut tulevat on muita valiokuntia, joilla on omat Reimerillä ovat vahvat mielipiteet. Pitäisi olla täysin keskustelulla katsoa, että mitä me haluaisimme kestoksi ja että se on hyvin tärkeä joustavuuden ja puttikurin kannalta. Ja, vielen Dank, James. Jetzt. Kiitoksia, James. Sitten herra Marinescu. Eh, mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, eh, aș vrea să-i mulțumesc lui Salvador pentru acest document și pentru maniera în care a... Kiittää tästä eh, valmistelusta paperista ja siitä, miten tätä keskustelua on käynnistetty. Sillä tällaiset mietinnän äh, rajoitukset, on hyvä, että niitä tehdään keskustelua ne johtavat siihen, että tässä valiokunnassa keskustellaan asioista hyvin ja että voidaan löytää vastauksia eri kysymyksiin. Minun näkemykseni on se, että nämä asiat kiinnostavat kaikkia edustajia, pelkästään minun ryhmääni, siis tämä rahoitusnäkymien kestojakso, mikä on erittäin tärkeä aihe. Siitähän riippuu myös kansallinen budjettien laatiminen ja siitä riippuu myös se, miten tehdään kansallisia budjetteja. Joku on sanonut, että kansallinen budjetti tehdään neljäksi vuodeksi ja on hyvin vaikea suunnitella sitä pidemmäksi jaksoksi. En oikein usko tätä, koska sillä jos kansallisessa budjetissahan tilanne on se, että vaikka se teoriassa tehdään neljäksi vuodeksi siksi, että jokin hallitus vaisti niin pitkään on vallassa, ja Euroopan tasolla nyt sitten tilanne on täysin toisen näköinen. Lyhyempi kestoaika merkitsee sitä, että budjetti täytyy sopeuttaa vaihtuvaan taloudelliseen tilanteeseen. Pitempi kestojakso mahdollistaisi sen, että se voitaisiin tehdä parempaa ennakkosuunnittelua eri ohjelmissa. Minusta kumpikin ehdotus on sellainen, että niillä on, niissä on etunsa ja haitteensa. Meidän pitää löytää ratkaisu, joka on puolivälin tie. Jos jakso on viisi vuotta, silloin se voidaan sopeuttaa parlamentin ja komission toimikauteen. Mutta ongelmana on sitten neuvottelut. Normaalisti on niin, että Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, kun uusi parlamentti aloittaa työnsä ja uusi komissio asettuu virkaansa, silloin käydään uutta keskustelua, laaditaan uusi budjetti ja se saattaa kestää kuusi kuukautta – mutta kuusi kuukautta tarvitaan joka tapauksessa siihen, että komissio aloittaa työnsä. Toisaalta kuitenkin on niin, että jos on seitsemän vuoden kesto, niin on voitu nähdä, että tämä on tuonut hyviä tuloksia. Minusta se on sujunut kohtuullisen hyvin. Mutta 5 plus 5 on tämän tilanteessa paras vaihtoehto. Miksi? Olisi se olisi puolivälin tie kahden muun vaihtoehdon välissä. Se olisi melko pitkä kestoaika. Ohimia voi silloin suunnitella melko pitkälle aikajaksolle. Saman aikaan kuitenkin on mahdollista sopeuttaa budjettia. Tätä ei pidä verrata siihen, mitä nyt on tapahtunut. Komissio tällaisen tarkastuksen yhteydessä on todella kiinnostunut siitä, että se antaa mahdollisuuksia todellisiin korjauksiin ja tarkistuksiin. Ja siksi minusta 5 plus 5 on paras vaihtoehto. Ja vielen dank. Kiitos paljon. Mielestäni on oikein charmanttia, jos ajattelee sitä, että Euroopan budjetilla voidaan reagoida joustavasti budjettitilanteeseen. Mutta sitten oikeastaan miksi? Nostan kädet ylös. Koska jäsenvaltiosta katsoen voidaan sanoa, tilaustilanne on huono, joten nipistetään osuuksistamme EU-budjettiin. Meidän tasolta sitten nähtynä meidän pitäisi oikeastaan sanoa, että jos olemme vakuuttuneita siitä, että todellinen eurooppalainen lisäarvo saadaan Euroopan budjetin kautta myös, niin meidän pitäisi huonossa taloustilanteessa rahoittaa enemmän EU-budjetin kautta. Sen vuoksi ajattelin joskus, että olisi hyvä, jos riippumatta taloustilanteesta voisimme saada määrättyä tämän budjettitilanteemme. Sitten Raimars. Minä niin haluaisin ensin kiittää esittelijää siitä, että hän on tuonut näin hyvän esityksen, jossa on selkeät vaihtoehdot. On tärkeää, että me eri tasoilla vertailemme rahoitusnäkymiä ja toimikausia. Samana kun me kuulet olemassa myöskin toinen taso, nimittäin toimeenpanon taso jäsenvaltiossa tai kunnissa. Emmekä saa unohtaa sitä, että jokaisen rahoitusaseman mukaan, jokaisen budjettipäätöksen jälkeen tapahtuu aika viive, jolloin alimmalla tasolla asiat lähtevät liikkeelle Euroopassa. Ja tämä pitäisi ottaa mukaan tähän, ja jos tätä pohtii ja katsoo vaikka vaihtoehtoa kolme, joka minusta kuulostaa loogiselta, olisi ehkä järkevää pohtia kahta vaihtoehtoa. Voitaisiinko toimeenpanossa ottaa nämä viisi vuotta, tai niin kuin tälle useampaan otteeseen puhuttiin, että joillakin budjetin alueilla, joissa se on tarpeen, valittaisiin kymmenen vuoden jakso, niin että näillä alueilla valitsisi enemmän vakautta. Toisaalta me tarvitsemme siis enemmän joustavuutta, tarvitsemme avoimuutta, mikä liittyy yhteyteen vaalikauteen, toimikauteen, mikä on loogista, mutta kunnille, alueille pitää antaa suunnitteluvarmuutta ja näillä aloilla kenties 10 vuoden aikajakso olisi sisällöllisesti ohjelmien kannalta järkevä, jotta saataisiin aikaan suunnitteluvarmuutta, jolloin pitäisi kenties löytää tällainen vaihtoehto, yhdistelmä, jossa todetaan, että tietyllä budjetin alueella vaaditaan niin joustavuutta ja viisi vuotta riittää ja toisaalta taas kymmenen vuotta. Minä puhun hyvin vähän, koska Raimer sanoi täällä jo lähes kaiken, minkä halusin sanoa. Minä haluan vain täydentää yhdestä kohdasta, joka liittyy aikataulukysymykseen. Minä luulen, että monet kansalaiset näkevät asian sillä tavalla, että Euroopalla ei ole demokraattista legitimiteettiä. Miten sitä voitaisiin vahvistaa? Mm, niin kuin komissiohan uusiutuu joka viides vuosi, niin kuin me, silloin on legitiimiä, että komissio ja parlamentti lähtevät toteuttamaan politiikkaa budjetin turvin, joihin ei ole mitään sanan sijaa. Mitä se tarkoittaa? Minulle se tarkoittaa sitä – eihän se ole mahdollista, että budjetti, budjettivuosi alkaa kuukauden, kahden tai kolmen vuoden päästä sen jälkeen, kun parla, uusi parlamentti on valittu tai uusi komissio aloittaa tehtävässään kaikki vaalikampanjat, joita käymme kukin omissa maissamme, jotka kehittyvät, paneutuvat yhä enemmän eurooppalaisiin ohjelmiin, niiden toteuttamiseen, niiden esittämiseen, ne pitää suhteuttaa näihin hankkeisiin. Kansalaisethan haluavat hyväksyä nämä hankkeet, eli me sitoudumme budjettiin, mutta meillä pitää olla riittävästi aikaa budjettikeskustelu, meillä pitää olla oma sanamme sanottavana siitä. Tuleva budjetti lähteekö se liikkeelle 2014? Sen pitäisi ainakin lähteä liikkeelle 2013. 16, että demokraattinen legitimiteetti voisi toteutua. Ja jos meillä ei ole tarpeeksi legitimiteettiä, jos meitä tuijotetaan siinä valossa, niin vaikeus on myös siinä, että ei osata lukea eurooppalaisia poli- poliitikkoja, jos ihan järjestelmällisesti kyseenalaistetaan budjetti, eri toimet, eri hankkeet, meillä ei ole mahdollisuutta kertoa suurelle yleisölle. Suuri yleisö pystyy seuraamaan sitä, mitä me teemme, mitä me haluamme toteuttaa. Katsotaan nyt. Olemme nyt ohjelmoinnin sisällä, joka käynnistettiin vuonna 2007. Suurin osa jäsenvaltioista ö, piti antaa periksi vuonna 2008-2009 antaa periksi ohjelmien toteuttamisessa. Nyt olemme 2010 lopussa ja keskustelemme reformista ja tulevista näkymistä. En tiedä, miten teidän vaalipiireissänne asia laitoon, mutta kun minä menen kotipuoleen viikonloppuna, niin ihmiset sanoo, että tehän olette nyt jo tässä reformin kimpussa, kun ei ole vielä edes ymmärretty, miksi te teitte nämä, nämä ja nämä päätökset edellisiä näkymiä ajatellen. Eli ajanjakso oli jo lyhyt ja se olisi myös huono asia legitimitimin kannalta, jos, sillä tavalla miten kansalaiset mieltävät meidän politiikkamme ja miten ne toteutetaan. Ja jos ajatellaan budjettijaksoa ja ohjelmien toteuttamista, työvälineiden ohjelmointia. Me olemme tähän asti tottuneet siihen, että kesto on pidempi ja me tarkistamme budjetteja säännöllisemmin tänä päivänä, jotta voisimme ottaa huomioon talouden realiteetit. Eli nyt ollaan vuotta 2010 vuoden lopulla. Teksti on ihan erilainen kuin siitä, josta neuvoteltiin aiemmin. Eli 5 plus 5 vaikuttaa minusta hyväksyttävältä, jos sen myötä on mahdollista rinnastaa tehdä viisivuotinen budjettitarkistus ja ohjelmointi eli ohjelmointivälineet, jotka on hahmoteltu kymmenelle vuodelle. Jetzt uh, äh, Mr. Ugias. Ja nyt herra Ugias. Grazie, Presidente. Eh, mi sembra che dopo la discussione generale che abbiamo sviluppato fino ad oggi, il relatore... Nyt, kun on käyty yleiskeskustelua, kuten tänään, näyttää siltä, että esittelijä käsittelee enemmän käytännön asioita ja vähän keskittyneemmin kuin jostakin asioista, josta on aiemmin keskusteltu. Nyt tämän keskustelun valossa mielestäni täytyy pitää jalat maassa ja olla realistisia. Täytyy ajatella joitakin kantoja, joita nyt alkaa muodostua eri ryhmien keskuudessa. Ja täytyy katsoa näitä aikamääriä, aikarajoja, tai enimmäismääriä, jotka sopimuksen puitteissa on. Täytyy olla tietoinen myös neuvoston kannasta, joka alkaa nyt tihkua esiin. Eli täytyy pitää mielessä jotain. Ja se on tullut hyvin selkeästi esille tämän päivän keskustelusta, mikä on se, että emme voi hyväksyä sitä, että kun aloitetaan suunnittelu, ja sitten tulee ero siihen, että mikä on poliittisen vastuun alkaminen. Alde ryhmän kollegat tämän esittivät arvaro erityisesti, että ainoa optio on viiden vuoden periodi, joten täytyy pitää mielessä tämä rajoitus, mutta ei voida yleen katsoa sitä, että on jotenkin osatekijöitä, jotka eivät pysy viiden vuoden aikarojen sisällä. Vaikka ne haluaisikin viiden vuoden periodiin, niin haluaisimme, että komissio sen miettisi, kuten herra Reimer mainitsi, että jotkut asiat voitaisiin sieltä ottaa erilleen. Ja niille annettaisiin kymmenen vuoden puitteet. Sen vuoksi kysymys tai pyyntö esittelijälle Sitten olisi kolme neljä tällaista akselia, jotka periytyisivät uusille sukupolville. Esimerkiksi ilmastonmuutos. TEN-verkot liikenteessä. Nehän eivät mene parlamenttien toimikausien mukaan, vaan että annetaan uudelle sukupolvelle vastuu siirretään uudelle kokonaiselle poliittiselle sukupolvelle. Ja näillä alueilla Ehkä voisi olla kymmenen vuoden suunnitteluperiodi koollisena periaatteena, mikä tarkoittaa, että finanssitransaktiot voi, ja siirrot voivat tapahtua näiden tulon sisällä vain. Niin, ettei ole mitään muita manövereitä meneillään. Voisiko esittelijä päivittää meitä tästä tilanteesta? No tietysti mietin, että onko mahdollista tällaisia järjestelyjäkin miettiä. Sitten Kiitos puheenjohtaja. Minusta sen lisäksi, että nyt ajattelen tulevaa, me teemme tällaisia suunnilmia, meidän täytyy myöskin katsoa, mikä on tilanne. Tänään me näemme, että vuoden 2011 budjetin osalta ei ole mitään mm, mahdollisuutta tai näkymiä, että tulee nopeasti mitään sopimusta, tai ainakin tilanne on se, että on hyvin vaikeaa neuvotella neuvoston kanssa budjettikysymyksistä. Näemme myös sen, että kun me sanomme, että tarvitaan enemmän Eurooppaa, niin neuvostossa yhä voimakkaammin nousee esille se, että tätä varten pitää olla vähän vähemmän varoja käytettävissä. Joten kriisi ainakaan ei tee helpommaksi tällaisia neuvotteluja, jotta ne olisivat pitkän tähtäyksen neuvotteluja, jos ajateltaisiin pitkälle tulevaisuuteen, niin meidän pitäisi ottaa huomioon se, että kriisin aikana on hyvin vaarallista tehdä pitkän tähtäyksen suunnitelmia, ja se merkitsee sitä, että olipa nyt Lissabonin sopimus olemassa tai ei, joka tapauksessa pystymme hyvin vähän panemaan toimeen niitä asioita, joita me pidämme tärkeinä. Voimme nähdä myös sen, että Lissabonin sopimuksen seurauksena on syntynyt uusia toimintavälisiä suhteita, jotka eivät vielä ole vakiintuneet. Me voimme toivoa, että tämä muutaman vuoden kuluttua tilanne tulee vakaammaksi ja syntyy sellaisia väyliä, joita kuljetaan ja sopimuksia. Tällä hetkellä niitä ei ole. Joka tapauksessa tämä nostaa esille sen, että ei pidä ajatella pelkästään sitä, että olisi tarvetta jonkinlaisia lyhyen tähtäyksen tavoitteita, vaan toisen tyyppisiä rakenteita, jotka ovat vielä nousseet esille. Se merkitsee sitä, että demokraattinen legitimaatio, joustavuus, niiden osalta pitäisi löytää sopimuksia, ja saman aikaan pitäisi pyrkiä saavuttamaan se, että olisi sellainen budjetin eh, marginaali, joka todella antaisi parlamentille mahdollisuuden sekä nyt että tuleville parlamenteille, että ne voisivat tehdä päätöksiä, mutta ei kuitenkaan pidä viedä tältä, on kautta pohjaa pois budjetin kestävyydeltä, eikä sellaisilta politiikoilta, joissa vaaditaan pitkän tähtäyksen suunnittelua ajatelmiksi kohesiopolitiikkaa tai maatalouspolitiikkaa. Nämä ovat hyvin läheisessä yhteydessä tällä hetkellä myös siihen, mitä omia varoja budjettin kautta on olemassa – Tietysti jos on väheneviä, pieneneviä budjetteja, se on vaikeasti kuviteltavissa, joten ei pitäisi vain pohtia jotenkin kolmea, neljää, viittä, seitsemän vuotta ajatella pelkästään näitä asioita, vaan kenties toisen tyyppistä jakautumista budjetin sisällä. Minusta seitsemänvuotinen budjetti ei ole toiminut huonosti. Me olemme kärsineet siitä, että on syntynyt uusia politiikkoja, on syntynyt uusia pä- päätöksiä, joita varten ei ole ollut varoja. Tarvitaan kuitenkin joustavuutta. Kuitenkaan tämä ei eroa kovinkaan paljon kansallisista budjeteista, koska monessa moni, on monia asioita, jotka vaativat aivan uusia päätöksiä, mutta, eh, mutta niissä on kuitenkin joustavampia elineitä, elimiä, osia, joita voidaan muuttaa vuosittain, mutta jos me, jos jätäisin seitsemään vuoteen, silloin olisi kenties enemmän sellaista marginaalia, josta voitaisiin tehdä päätöksiä vuosittain tai muutaman vuoden välein, jolloin kuitenkin eh, tämän joustavuuden kautta nousi esille myöskin tällainen demokraattinen eh, tilivelvollisuus. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ähm, es war ja ganz Kiitos, oli aika mielenkiintoista, kun Kinga puhui toimijoiden välisten suhteiden vakauttamisesta. Ja vakauttamista ei ole vielä tapahtunut Lissabonin jälkeen. Äkkiä kuultiin taivasta ääni, oliko se sitten merkki? Katalin. Eu vreau doar să atrag atenția asupra unui alt aspect, pentru că nu vreau să reiau toată argumentația de până acum. Haluaisin ottaa aspektin esille. En nyt tietysti puhu niistä argumenteista, joista on jo puhuttu. Joustavuudessa ja vaka- vaka- vakaudessa. Minun mielestäni siinä on kyse myös tehokkuudesta määrärahojen käytössä. Joka vuosi puhutaan vastuuvapaudesta virastoille, toimielimille, ja tähän mennessä on nähty, että edistystä on, mutta vain hidasta. On paljon vastustusta jäsenvaltioissa, ja jos haluamme harjoittaa kunnianhimoista politiikkaa tulevaisuudessa, jos haluamme saada aikaan välineitä, jotka ovat tehokkaita, niin tarvitaan enemmän aikaa. Ja jokaisessa uudessa politiikassa on uusia välineitä, niitä tarvitaan, on uusia hallinto- ja valvontavaateita näissä uusissa välineissä. Sen vuoksi uskon, että viiden vuoden aikana väli, yhtä, yhtä välinettä ei voida käyttää loppuun asti. Jokaisessa jäsenvaltiossa on erityis, omia erityispiirteitä ja erityisongelmia. Eikä se koske pelkästään uusia jäsenvaltioita, vaan niin kutsuttuja vanhoja jäsenvaltioita myös. Esimerkiksi kohesiopolitiikassa. Siellä on, on monissa maissa suuria toimeenpano-ongelmia. Eli toisaalta pitää olla kunnianhimoisia, niin että EU voi aktiivisesti suuntautua tulevaisuuteen eikä mennä taaksepäin. Meillähän on uusia haasteita. Sen vuoksi tarvitsemme enemmän aikaa mielestäni. 5 plus 5, niin että on todella vakavasti otettava väliarviointi, ankara väliarviointi ja laaja kattava väliarviointi olisi mielestäni erittäin hyvä ratkaisu tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Wenn wir jetzt keine Kiitoksia jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin sitten haluaisin antaa esittelijällemme mahdollisuuden ensimmäiseen reaktioon ja mahdollisesti myös tehdä yhteenvetoa keskustelustamme. Siinä minua kiinnostaa ensin, ennen kaikkea kaksi asiaa. Miten esittelijämme ottaa vastaan nämä ideat kollegoilta, jotka sanovat, että kyllä, voisi kuvitella, että joillakin politiikkalohkoilla toimittaisiin niin, että niitä ei sopeutettaisi rahoitusnäkymien puitteisiin, vaan otetaan ne ulos ja siellä annetaan pidempi määräaika. Kohesiopolitiikka, rajat ylittävät liikennehankkeet. Mä tutkimuspoliitikot, ottaisivatko heitä ehkä tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan mukaan. Tai tällaisia asioita. Tässä oli yksi ja sitten toinen asia eli erottelu välineiden välillä ja sitten yleisten, yleisten rahoitusnäkymien välillä. Sitten toinen asia, joka vaikuttaa oman valiokuntamme työhön. Jamesin ajatus, kun hän sanoo, että hän voisi ajatella, että maaliskuussa olisi tällainen välikeskustelu. Niin, että sitten komission suhteen niistä asioista, joista me olemme täällä päättäneet. Voisimme sanoa siis komissiolle vielä täysistunnossa tämän mielipiteemme, erityisesti mitä tulee rahoituspuitteiden kestoon. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, niin kuin yleensä on tapana. Niin kaikki, ja kuten on tavannomaista, niin kaikki puheenvuorot ovat mielenkiintoisia niiden vaihtelevuuden takia. Kukaan täällä puhunnista ei ilmaissut ihan samaa mielipidettä kuin edellinen tai seuraava puhuja. Sen takia se on hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen mosaikki, joka tästä sukeutuu. Kyllä se voi olla myös monimutkaista esittelijälle tehtävänä, mutta samanaikaisesti se antaa paljon ajatusta siitä, kuinka monimuotoinen tämä valiokunta on. Ja tämän valiokunnan jäsenet heijastavat tietysti parlamenttia tässä, kun puhumme tulevasta monivuotisesta rahoitusnäkymistä, tulevista monivuotisista rahoitusnäkymistä. Puheenjohtaja teki tässä jo pienen yhteenvedonomaisen äh, poiminnon. Pitäisikö olla pidempi vai lyhyempi kesto? Minusta on, minä olen ihan avoin kaikille, kaikille. Kaikki vaihtoehdot, mahdollisuudet sopivat keskusteltaviksi, mutta meidän täytyy sopeuttaa ne vertikaalisen politiikan kontekstiin, jota pitää analysoida sitten tuonnempana. Puhun tässä kohesiopolitiikasta ja, ja maatalouspolitiikasta ennen kaikkea. Näistä jos ajatellaan ohjelmointiaikoja, niin silloin vaadittaisiin ehkä pidempää kestoa. Yksi kollega sanoi, että tarvitaan parempaa infrastruktuuria euro, yleiseurooppalaisille verkostoille. Se vaatii lisää tutkimusta. Minä uskon, että tässä palaamme siihen esittelijän alkuperäiseen ajatukseen, jonka tarkoituksena on analysoida kaikkia yhdessä, koska suurin osa painopistealueista on sisällytetty 2020 strategiaa, joten on loogista, että tulevien rahoitusnäkymien rakenne perustuu 2020 strategiaan, koska se on näistä, yksi näistä suurista tavoitteista, joka välittyy teidän puheenvuoroistanne, ainakin muutamista niistä, joita on tänään nyt kuultu. Mutta itse asiassa mm, esittelijän ajatus on viisi vuotta Esittelijän perusajatus on viisi ajattu, koska esittelijä on työstänyt tätä asiaa mielessään jo usean vuoden ajan budjettivaliokunnassa. Ja kuten muut kollegat, jotka ovat budjettivaliokunnassa vuosien ajan, heillä on sieltä kokemusta. Meillä on sieltä kokemusta, että kuinka vaikeaa on löytää joustavuutta budjettikysymyksissä vuosittain silloin, kun puhutaan myös samalla tiukasta kurinalaisista tulevista rahoitusnäkymistä. Seitsemän vuotta on, on aika tiukka ja jos ajatellaan budjettivaliokuntaa, niin me olemme yrittäneet ottaa mittaa uusista olosuhteista, olemme todenneet, kuinka mahdotonta on väliin toimia nykytilanteessa, koska ei ole mitään liikkumavaraa, ei mitään joustavuuskapasiteettia Budjettikysymyksessä Korostimme paljon yhtä teemaa me, me olemme kyllä näyttäneet joustavuutta rahoitusnäkymissä, mutta se johtuu yksinomaan siitä, että on pääluokassa numero kaksi oltiin hyvin tiukkoja maatalouspolitiikassa. Ne, jotka puoltavat maatalous, yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin, niin budjettivaliokunnassakin oli niitä. Sen takia minä, minun ajatukseni johtaa siihen, että se, joka on ollut paljon budjettivaliokunnassa töissä, niin hän puoltaa kaikista lyhintä ohjelmointikestoa, kuten taas jotkut muut kollegat, kollega Grell tai alue, aluekehitysvaliokunnasta tai, tai maatalousvaliokunnasta voivat, toimia, voivat toivoa paljon pidempää ohjelmointikestoa, mahdollisimman pitkää ohjelmointiajan jaksoa tai kestoa. Jos tämä vaihtoehto 5 plus 5 tulee käsittelyyn mielestäni, niin se on vaarallinen. Jotkut puhujatkin toivat sen esille. Portas aika hyvin sanoi, että 5 plus 5 ei ole sama kuin 5, 2 kertaa 5. Todellakin 5 plus 5 vaihtoehtona käytännössä tarkoittaa sitä, että, että se eh, tekee mahdottomaksi löystää joustavuutta budjetissa. Sitä ei sitten voida löytää missään, koska meillä on sitten jokaiselle luokalle katot, rajat ja on hyvin vaikeata silloin, että komissio tai muut toimielimet voisivat tehdä hyvin uudistavia ehdotuksia väliarvioinnissa. Eli silloin tulee mahdottomaksi löytää joustavuutta budjetin raameissa vaikka mitä jäsenvaltiossa päätetään tai Euroopan neuvostossa näistä katoista kymmenelle vuodelle, niin silloin olis, ne olisivat lähes jähmettyneet liikkumattomia koko tälle kyseiselle ajanjaksolle. Jos puhumme tarkistuslausekkeesta, siitä tulisi hyvin erityislaatuinen ja minä en usko, että kukaan täällä läsnä olevista voi ennakoida, millainen siitä tulisi. Se antaisi meille silloin me olisimme aika tyytymättömiä tulevan seuraavan kymmenvuotisohjelmointikauden aikana. Seitsemän vuotta on aika hyvä vaihtoehto, mutta voimme sisällyttää sen asiakirjan, sehän mikä meillä on nyt meneillään, mutta tämä ohjelmointijakso, kuten aikaisempi, niin niin siitä me olemme valittaneet se, että se on aika jähmeä, tiukkaa ja kurinalaista ja se on huono puoli. Eikä olla päästy sopuun neuvoston kanssa. Meidän pitäisikin ehkä pikemminkin päätyä viiden vuoden lausekkeeseen. Se on joka tapauksessa esittelijän näkemys ja mielipide. Ehkä sitä voi vähän nyansoida alakohtaisten poliitikoiden kautta maatalouspolitiikan tai kohesiopolitiikan kanssa. Jos puhutaan maatalouspolitiikasta tai tai aivan erityisesti kohesiopolitiikasta, niin jos vähennetään näitä ohjelmointiaikojen kestoja, se tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi tehdä syvälle käypä reformi kohesiopolitiikassa sen toteuttamisessa, kun näissä toteuttamissopimuksissa komission ja jäsenvaltion välillä pitäisi hallinnollisesti yksinkertaistaa. Siitä olemme sisällyttäneet työasiakirjaan myös yksinkertaistamisteeman ja hallinnoinnin parantamisehdotuksen ehdotuksen rakennerahastoihin maatalouspolitiikassa taas on ihan ilmiselvää, että jos ajatellaan suunnittelua, niin silloin ohjelmointi jakso olisi parempi olla pitkä, koska on aivan varma, että maatalousreformin myötä komissaari Soloksen avulla voidaan löyt- päästä sopuun lyhyempien rahoitusnäkymien puitteissa jos taas sitten halutaan lykätä rahoitusnäkymiä kahdella vuodella nykyisestä ja sen jälkeen siirtyä viiden vuoden kestoon, niin jo missä tapauksessa tahansa. Meidän pitää myös muistaa, mikä on työvaihtoehto, mutta on myös kiireellisyys, hätätapauskysymykset ja silloin pitää päästä sopuun. Minä muistan edellisistä rahoitusnäkymistä, muistakaa tekin, että no, neuvoteltiin, ei neuvoteltu aikana vaan silloin elettiin vahvaa talouden kasvun aikaa 2005-2007. Ei silloin eletty mitään nykyistä talouskriisiä. Eli silloin oli paina raskaan sarjan puheenjohtajakauden edustaja Tony Blairin johdolla kokoonnuttiin. Juncker oli Luxemburista ja Itävallasta oli Schlussel, eli me pääsimme sopuun näkemistä, näke, näkymistä. Siihen meni kuitenkin kahdeksan kuukautta ja ne olivat raskaan sarjan neuvottelijoita, mutta se oli valitsi hyvässä, se tehtiin hyvässä hengessä hyvän ajankohdan aikana. Ja ensinnäkin, jos ajatellaan nykyolosuhteita, niin 2011 meidän pitää myös syvällisemmin miettiä rahoitusnäkymiä, mutta on erittäin, tämä on erittäin vaikea tehtävä neuvotella myös 2013 näistä 27 jäsenvaltion kanssa. Minä en tässä nyt ehdota tätä vaihtoehtoa kolmea välittömäksi parhaaksi vaihtoehdoksi, jos ei se teitä miellytä, mutta alkaisiko se toimia siis viiden vuoden äh, aikajakso? Minä sitä ehdota, koska neuvotteluissa on pieni katkos, mutta e- eikä tämä ole ehkä paras tapa tehdä tätä facingin vaihetta viisi, viiden vuoden ajanjaksolla, mutta me emme voi puhua mistään viiden vuoden ajanjaksosta ennen kuin on päästy sopuun ja ellei me ota huomioon sitä, kuinka välttämätöntä on sopeuttaa eurooppalaiset politiikat pitkälle aikajaksolla. On kyse maataloudesta, tutkimuksesta, kohesiopolitiikasta. Ne ovat ne tärkeimmät sektorit. Rouva puheenjohtaja, anteeksi vielä, jo minä minä en vastannut tässä varmasti ihan kaikkien. Jotkut ovat täältä poistuneet salista. Minä halusin vain kommentoida ja pohtia vähän ääneen kuulemaani ja miten voimme lähteä työstämään eteenpäin tätä työasiakirjaa. Mutta aikataulusta vielä on mahdollista laatia asiakirja, jonka esittäisimme komissiolle helmimaaliskuussa – meidän pitää käydä vielä keskustelua, mutta onko tämä keskustelu riittävä asiakirja? Pitää perustua vain siihen, mitä me aiomme hyväksyä täysistunnossa. Asiakirja, joka tullaan ehkä hyväksymään kesäkuun täysistunnossa. Ehkä me saamme palautetta komissiolta. Jos komissio puhuu 5 plus 5 ajanjaksosta, siitä ei ole vielä päätetty, mutta jos niin päätetään, meidän pitää reagoida selkeällä ehdotuksella, joka ei vaadi ehkä mitään kriittisiä asiakirjoja, vaan pitää tehdä, reagoida ja tehdä poliittinen päätös. Suuren valiokunnassa asiat ovat julkisia. Meidän pitää edetä tämän työasiakirjan työstämisessä ja pyrkiä vaikuttamaan komissioon. Tämähän on itse puheenjohtajan tehtävänä ja esittelijöiden tehtävä. Me, me olemme jatkuvassa yhteydessä komissioon, jotta nämä ajatukset, ehdotukset eivät veisi, menisi, veisi liian paljon aikaa, erityisesti liian paljon toisistaan. En pysty tässä sen syvemmin paneutumaan kaikkien jäsenten esittämiin puheenvuoroihin. Minä olen kirjannut ne ylös ja haluan miettiä niitä vielä. Ja varmasti se tulee heijastumaan tähän työasiakirjaan. Ja olen erittäin iloinen siitä, että tämä reagointi on ollut niin voimakasta ja monipuolista esittelijän tekemiin ehdotuksiin. Mutta varmasti olemme kaikki siitä samaa mieltä, että jos on enemmän, jos meillä on pääsääntöisesti joustavuutta enemmän, niin kyllä se varmasti tulee vastaamaan haasteisiin. Se tulee palvelemaan meidän haasteiden asettelua. Mutta minä haluaisin reagoida jo kuitenkin myös kritiikkiin. Me olemme luoneet työkehyksen, työpuitteet, jossa pyrimme pääsemään konsensukseen. Jos halutaan poliittista konsensusta, niin se edellyttää teknistä, hyvää teknistä pohjaa josta on riittävästi keskusteltu meidän kesken. Sen takia meidän pitää puhua rakenteista, joustavuudesta, kestosta, ennen kuin siirrymme todellisiin politiikkoihin. Mutta me tarvitsemme, meidän pitää luoda hyvät raamit, hyvät puitteet ennen kuin lähdemme viemään tätä eteenpäin, kun me puhumme tämän surevaliokunnan kuuden kuukauden koeajasta, ensimmäisestä ajanjaksosta, kun se todella työstää tätä asiakirjaa meidän täytyy, tietysti jos lähdetään keskittämään, keskustelemaan syvemmin, niin siellä voi tulla ristiriitaiksua esille, mitkä ovat keskeisimmät EU-politiikat, jotka pitää sijoittaa rahoitusnäkymien sisällä. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitos paljon. Odotamme nyt sitten työasiakirjaa, jonka esittelee meille välittää. Lähden siitä, että se olisi käytettävissä ensi viikolla. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei. Näin näytä olevan. Paljon on vielä aikaa jäljellä. Jos kohdassa neljä, siis muissa asioissa, jos sielläkään ei ole puheenvuoropyyntöjä, niin tässä oli sitten kokouksemme päätös. Varmasti näemme vielä kaikkien kanssa tällä viikolla ja ensi viikolla, mutta kun nyt ollaan tässä kokoonpanossa viimeistä kertaa, niin siinä mielessä toivotan kaikille ja perheillenne hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta ja tulkaa kaikki hyvässä kunnossa ensi vuonna takaisin. 13. tammikuuta on ensimmäinen Sure-valiokunnan kokous. Miellyttävää illan jatkoa.